Okay, colleagues, we did give people a bit more time given that... Um... No niin, kollegat, annamme tässä hieman ylimääräistä aikaa, koska aloimme eri aikaan kuin normaalisti, mutta kuulin juuri, että tästä nähtävästi tulee normaali aloitusaika, kun äh, kokoukset äh, ovat tiistaisia keskiviikkoisin. Koska kollegalla, tiedän, että kollegoilla on usein äh, muita tällaisia ylimääräisiä kokouksia viikon tai lounastunnin aikana, niin tiedoksi vain, että tästä tulee nähtävästi normi. Olemme nyt kohdassa 14, joka on meidän valiokuntamme delegaation matka kestävän kehityksen foorumille heinäkuussa New Yorkissa. Meillä oli valtuuskunta, jota minä johdin, joten minä annan ensimmäisen osan tästä raportista. Olen hyvin mielessäni siitä, että kaksi valtuuskunnan henkilöä jäsentä on täällä paikalla, joten ehkäpä voimme keskittyä siihen, että raportoimme, mitä me teimme ja myös sitten, että mitä me teemme seuraavaksi. Eli sinne lähti minä, Teva, Anne, Liis ja Heidi Hautala. Ja mikä tämä tapahtuma oli? Joka vuosi YK järjestää tällaisen korkean tason kriittisen foorumin heinäkuussa jatkossa joka vuosi, jossa sitten mietitään ja katsotaan, missä mennään vuosituhannen kehitystavoitteiden kanssa. Ensimmäinen osa on tällainen temaattinen osuus, jossa käymme sitten läpi erilaisia tiimoja. Joka vuosi valitaan aina jotain tiettyjä teemoja, ja toinen osa on sitten tällainen kansallinen läpikäynti. Tänä vuonna aiheena tai teemoina oli tavoite yksi, eli ei köyhyyttä, kakkonen nolla nälkä, kolmonen terveys ja sitten yhdeksän, tavoite yhdeksän, joka on No, en osaa edes lukea omia äh, muistiinpanoja. Eli yhdeksän äh, on äh, kohtuullinen työpaikka kaikille. Ja 14 meret. Ja joka vuosi käydään sitten lävitse myös tavoite 17 kumppanuus, jossa on oikeastaan puhtaasti kysymys rahasta. Eli Addiksen agendan täytäntöönpano. Tämä on kahden viikon tapaaminen. Ensimmäinen viikko oli temaattinen. Me olimme siellä vasta viikko kakkosella jolloin oli äh, kysymys näistä bilateraalisista raportoinnista. Jokainen jäsenvaltio äh, kertoi oman äh, tilanteensa kestävän kehityksen tavoitteista. 43 maata, 10 EU-maata, Belgia, Kypros, Tanska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugal, Slovenia ja Ruotsi. Joten 10 EU-maata tänä vuonna. Aikaisempana vuonna Viro, Ranska, Saksa ja Suomi raportoivat. Joten puolet EUn jäsenvaltioista ovat raportoineet EUlle heidän äh, kestävän kehityksen tavoitteistansa. Se, mikä oli tässä äh, pettymys, oli, että jotkut jäsenvaltiot ovat valinneet tiettyjä tavoitteita, joihin he keskittyvät. Eli tällaista rusinoiden poimista pullasta, mitä me juuri sanottiin, että tällä tavalla ei pitäisi käydä. Ja minun oma kotimaani nimenomaan näyttää huonoa esimerkkiä tässä. Eikä tässä ole raportoinnin välilläkään mitään johdonmukaisuutta, koska jäsenvaltiot eh, raportoivat ihan niin kuin he haluavat. Ei ole minkäännäköistä kaaviota tai mallia siitä, että me raportoisimme samalla tavalla, joten meidän pitäisi puhua tästä nyt komissiolle ja kysyä, voisiko tämä muuttua tulevaisuudessa niin, että... Eh, en tiedä itse, minä en ole oikein tietoinen sitä, onko edessä muodollisessa neuvoston kokouksessa puhuttu siitä, millä tavalla ihmiset raportoivat eh, näissä foorumeissa. Ehkä tämä voitaisiin ottaa esityslistalle. Jos meillä on raportteja omista jäsenvaltioista, jotka ovat edes yhteensopivia, on vaikea tietää, minkälaista edistystä on tehty, jos, ei, jos niitä ei voi verrata. Siellä oli Akim Steiner, uusi pääjohtaja YKsta, samoin kuin uusi YK-varapääsihteeri Äh, Amin Muhammed, joka aikaisemmin työskenteli muistaakseni ilmastonmuutos äh, SDGssä. Te tiedätte, Antonio Guterres on sanonut, että YKssa tullaan järjestämään suurta, suuria muutoksia näissä eri välineissä. Minusta meillä oli erittäin hyviä tapaamisia Akim Steinerin ja Muhammedin kanssa, mutta äh, Akim erityisesti oli keskittynyt siihen, että saadaan asioita tehdyksi. Hän oli hyvin käytännönläheinen. Ja hän pyysi eri erityisesti sitä, että me tekisimme yhteistyötä meidän kansallisten parlamenttiemme kanssa ja myös muiden toki, koska on erittäin tärkeää, koska nämä tavoitteet kuuluvat poliitikoille ja, ja poliitikkojen pitää huolehtia siitä, että, että maat saavuttavat ne. Ja tämä on myös tärkeä viesti. Meidän pitäisi miettiä täällä, miten viedä sitä eteenpäin hän mainitsi myös, että Haiti on yksi asia, samoin kuin Nigeria omien maittemme lisäksi. Ja tänä aamunahan meillä oli täällä Nigeriasta parlamentaarikkoja, joten nämä ovat asioita, joita voidaan ottaa esiin. Me tapasimme myös eh, YK väestörahaston pääjohtajan Natalia Kanemin. Hän puhui eh, eh, presidentti Trumpista ja myös esimerkiksi perhesuunnittelusta. Me tiedämme, että komissio on käynnistänyt uuden aloitteen YK Naiset-osaston kanssa. Ja siinä olisi tarkoitus helpottaa tiettyjä asioita, jotka liittyvät naisille annettavaan apuun ja tukeen. Sitten me tapasimme myös Maailmanpankin varapuheenjohtajan Mahmoud Mohildin niin, ja, y, ja Luisa Alberin, joka on maahanmuuttojohtaja YKssa. Hän on aikaisempi ihmisoikeus ähm, lakimies. Hän taisi entisessä Jugoslaviassa toimia ihmisoikeuslakimiehenä. Hän on kanadalainen ja hän puhui nimenomaan siitä, miten Kanadassa painotetaan paljon enemmän oikeudellisia keinoja äh, maahanmuuttoon Kanadaan. Joten paljon meillä on vielä opittavaa. Ja muilta mailta nimenomaan. Sen lisäksi saimme tietää, miten YK on uusi sopimus maahanmuutosta toimi. No, kollegat, jotka ovat täällä, en puhu nyt heidän suullaan. Yksi istunto, jossa minä, johon minä osallistun, oli hyvin mielenkiintoinen. Minusta olisi erittäin hyvä, että meidän valiokuntamme saisi myös tietää, miten eri jäsenvaltiot hoitavat SDG. Ja Bettelmans säätiö kestävän kehityksen ratkaisujen verkostosta esitteli myös raportin 2017 äh, SDGistä. Ja siinä me näimme, millä tavalla on äh, päästy eteenpäin esimerkiksi yksittäisinä jäsenvaltioina. Yksi ajatus oli, että me kutsuisimme heidät johonkin valiokuntakokoukseen. Ja meillähän on myös tapaaminen marraskuussa kansallisten parlamenttien kanssa ja yksi ajatus oli, että me silloin – kutsuisimme, tai siis silloin me kutsumme kansallisista par, parlamenteista vastaavat valiokuntat, että me kutsuisimme heidät myös tänne ja varmistamme, että he tietävät todellakin, että heidän tulee raportoida ja sitten nähdään, millä tavalla maat ö, suoriutuvat verrattuna toisiinsa. Ja tällä tavalla voitaisiin hieman asettaa painostusta muillekin. Sitten haluaisin kiittää EUn valtuuskuntaa, New York, äh, delegaatiota äh, New Yorkissa, joka antoi meille erinomaista tukea. Varsinkin Catherine, jonka sukunimen olen unohtanut, mutta hän oli oikein ystävällinen ja avuksi. Ash. Hash. Oh, selvä. Kristiani täytyy kirjoittaa se minulle. Me saimme erittäin hyvää tukea heiltä, samoin kuin äh, suurlähettilältä ja omalta henkilökunnaltani ja, ja komission henkilökunnalta, joten kiitos oikein paljon. Ja jos mietitään, voisimme miettiä nyt näitä konkreettisia tuloksia, miten valvoa ja näitä SDGitä. Se voisi ehkäpä olla järkevä tapa käyttää tämä aika hyödyksi, koska ensi vuonna korkean on poliittinen foorumi tapaa uudelleen ja 2019 heinäkuussa EU raportoi EUna – No se on hieman hankala aikataulu Euroopan parlamentille, koska se on juuri heti vaalien jälkeen, joten katselen täällä niitä, jotka tulevat olemaan täällä. Ainakin sihteeristö on täällä, jotta silloin voidaan valmistella uuden eh, DEVE-valiokunnan matkaa 2019 heinäkuussa eh, tänne foorumiin. Tämä tulee olemaan hyvin tärkeä valtuuskuntamatka koska se on ensimmäinen kerta, kun EU tulee raportoimaan EU-na SDGiden sisäisistä ja ulkoisista ulottuvuuksista. Tämä on viikko sen jälkeen, kun uudet valiokunnat ovat juuri järjestäytyneet. Eli teillä on ihan uusi valiokunnan puheenjohtaja. En tiedä, onko tämä nyt sitten ihan mahdollista, mutta joka tapauksessa meidän valiokuntamme pitäisi nyt jollain tavalla auttaa valmistelemaan tätä tärkeää tapahtumaa 2019 heinäkuussa. No niin, täällä on kollegoita, jotka ovat paikalla. Bakre, haluatko sinä puhua? Thank you. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin omalta osaltani haluaisin kiittää henkilökuntaamme siitä, että se järjesti tämän hienon vierailun New Yorkiin ja Äh, se oli tärkeää, äh, että Euroopan parlamentti oli edustettuna tuossa tapahtumassa. Ja toivon, että äh, onnistuimme välittämään prioriteettimme ja näkemyksemme. Me näimme, että tässä halutaan saada aikaan, siellä halutaan saada muutosta. YK on uusi pääsihteeri haluaa uudistaa YKta ja saada aikaan muutosta, joka näkyy sitten myös globaalista. Ja olen iloinen, että kehitys on nyt YK on asialistalla ihan huipulla ja että EU nähdään johtavana toimijana tässä uudessa rakennelmassa kysymykset, joista keskusteltiin, ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä käsittelemme täällä valiokunnassa, nimittäin kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano, kehityksen rahoittaminen, rauha, turvallisuus ja tietenkin maahanmuutto ja sukupuoli ja siirtolaisuus on tärkeä kysymys, koska kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät siihen suoraan. Se oli kiinnostavaa mielestäni ja tämä osoittaa, että tämä on globaali haaste, joka pitäisi käsitellä koordinoidusti yhdessä kaikkien kumppaniemme kanssa. Ja sitten tätä puolustimme sitten kollegamme Norbertin ja valiokuntamme kanssa ja tätä meidän pitäisi jatkossakin vaatia ja toivoisin, että tämä tapahtuma vakuuttaisi komission siitä, että se pikaisesti antaisi konkreettisemman suunnitelman siitä, miten nämä vuosit, kestävän kehityksen tavoitteet voidaan nopeammin toteuttaa, koska joskus on kyse indikaattoreista ja eh, Euroopan tasolla on parempi eh, olisi parempi vahvistaa valvontaa ja seurantaa yksi tärkeä kokous, johon Arnen kanssa osallistuminen oli tämä bertelsmann sääntiön äh, näiden STGden täytäntöönpano ja niiden heijastusvaikutukset. Me tiedämme nyt, mitä on tapahtunut Karibian alueella, kuinka siellä on näin kehittynyt äh, kaunis valtio kuin Samarta. Kiitoksia. Annelies. Anni. Kiitos, äh, Annelies. Um, I would like to add... Kiitoksia. Haluaisin tähän pari asiaa vielä lisää. Tai olen yhtä mieltä siitä, mistä kollegat tähän mennessä ovat raportoineet. Meillä oli erittäin kiinnostava eurooppalainen istunto YKssa. Tanska ja Viro olivat siellä kertomassa tekstiilin toimitusketjusta, joka on meillekin tärkeä asia. He osoittavat, kuinka, kuinka nämä toimitusketjut toimivat. Ja täällä voisinkin pöytäkirjoihin saattaa sen, että komissiolta on tulossa tekstiilialan aloite – ja Tanskasta tuli hyviä esimerkkejä. Heillä oli konkreettisia yrityksiä, joista he kertoivat, miten ne toimivat ja kuinka hallitus myös toimia ja saatetaan eri tahot yhteen myös liiketoimintapuolelta. Ja tästä tuleekin mieleen tämä Business Community Forum, jota olemme työstäneet. Se on suurempi kuin koskeen. Ja heille nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvin tärkeitä ja se on myös kasvamassa – sitä enemmän kuin maita velvoitetaan puhumaan, niin eivät kaikki maat halua puhua näistä SDG-tavoitteista. Miten YKkin oli aika yllättynyt tästä. Se on hyvä merkki ja on hyvä, että liikemaailma on tulossa tässä esiin. Tässä muutamia asioita, joista haluaisin hyvin konkreettisesti tässä puhua. Saksan kattojärjestö VCI aikoo järjestää istunnon Euroopan parlamentissa joulukuussa koskien toimitusketjua ja kemikaaleja ja mukana olisivat myös nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Tämän lisäksi, kuten täällä mainittiin, 21. marraskuuta meillä on kansallisten parlamenttien kokoontuminen, parlamenttien välinen kokoontuminen, jossa todella voisimme tämän kehityspuolen ottaa vahvasti esille, hieman riihiä ja tällainen kansalaisjärjestöjen SDG-tarkastelu, tarkkailufoorumi on myös olemassa, ja täältäkin olisi syytyä kutsua vieraita paikalle ja ottaa oppia. Täällä mainittiin myös, että, että me olemme saaneet näitä selvityksiä, joiden kautta nähdään nämä mekanismit, joilla voidaan selvittää, kuinka SDG toimivat sen valtioissa. Tässä halusin vedota komission. Timmermans ja Mogherini sanovat, että 2015 New Yorkissa he totesivat, että tämä on meille hyvin tärkeä hanke. Timmermans oli poliittisessa ryhmässämme, mutta ei kylläkään vastannut kysymykseen SDGstä. On tärkeää vedota vahvasti komissioon niin, että komissio toimii vastuullisesti ja mahdollisimman pian olisi syytä saada tietoa, mitä suunnitelmia on koskien tätä SDG. Meillä on paljon kiertotalouteen liittyviä asioita, jotka hyvin sopivat tähän yhteen, mutta ne on vain esitettävä ikään kuin tämän SDG-ikkunan kautta. Sitten budjettivaliokunnasta on kysytty seuraavan budjetin täytäntöpannosta. Totesin, että haluaisimme tarkkailua siitä, kuinka budjetin kautta toteutetaan SDG-tavoitteita. Toivon, että tämä onnistuu, mutta voi olla, että budjettivaliokunnan kanssa on varmistettava, onko se todella mukana. Tämän lisäksi haluaisin vedota meihin täällä niin, että tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä korostettaisiin SDG ja politiikan toteutettava niin, että SDG huomioidaan, ja se on todella selkeästi näyttävä tulevassa MFFssä. Muussa tapauksessa en tiedä, mitä, mitä tästä raportoidaan New Yorkissa. Ehkä tämmöisen hyvä strategia myös komissiolle. MFF olisi tällainen tulevaisuuden suunnitelma budjettipuolella, joka sisältää myös SDG, niin että jonkinlainen strategia tarvitaan koskien sitä, miten niiden kanssa on aiko, tar- aikomus tehdä työtä. Haluaisin vedota myös kaikkiin poliittisiin ryhmään SDG-strategian puolesta. SND-ryhmällä on yhä enemmän asiakirjoja tästä Meillä on äh, juuri hiljattainkin hyväksytyksi sellainen. Ja vielä New Yorkista, siellä oli saksalainen järjestö GZ, jolla on kansainvälinen kumppaniohjelma, jossa tarkkaillaan juuri näitä asioita, joista konferenssissa puhuttiin. Olisi syytä tarkkailla myös tätä järjestöä. Raportteja siellä ei ole laadittu. Olisi hyvä nähdä, mitä he havaitsivat tuosta konferenssista. Euroopan valtuuskunnasta kukaan ei vielä edes keksinyt vetää yhteen niin näitä konferenssin anteja, näitä niin, tietäisimme yhteisen eurooppalaisen kannan, että olisi syytä varmaan hyödyntää tuota, saksalaisen järjestön kokoonpanoja, en tiedä mihin asti siellä on ehditty. Joka tapauksessa New Yorkista olemme saaneet yllättävän paljonkin tukea. Myös Maailmanpankin kanssa pidetty kokous oli hyvin kiinnostava ja olisi tärkeää, että seuraavissa New Yorkin kokouksissa Euroopan komissio olisi läsnä, niin että se olisi henkilöitä Timmermansin tiimistä, jotka todella tekevät työtä SDGn parissa, ja näin saataisiin kunnan valmistautuminen kokousta varten 2019. Kiitoksia. Okay, thanks, thanks Ani. Uh, shall go. Kiitos. Sitten Charles. Oui, merci, madame la présidente. Moi, je suis... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin huolestunut siitä, kuinka hitaasti kestävän kehityksen tavoitteisiin ollaan pääsemässä. Haluaisinkin, että komissio kaikissa kokouksissamme kertoisi tilannekatsauksen siitä, millä tavalla komissio itse ja jäsenvaltiot ovat toteuttamassa kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä ensimmäisenä. Sitten toinen asia, joka liittyy ensimmäiseen. Millaista menettelyä käytetään kun halutaan mitata alan edistystä? Onko se samanlainen kaikkialla Euroopassa vai, vai sovelletaanko sitä jäsenvaltiokohtaisesti? Tehdäänkö tässä kansallinen diagnoosi jäsenvaltiokohtaisesti? Korostetaanko siellä niitä asioita, jotka ovat kaikkein heikommassa tilanteessa? Ja miten tässä tullaan etenemään? Tässä varmasti tarvitaan koordinaatiota Euroopan viranomaisten taholta olen huolissani siitä, että tässä nyt odotellaan mekanismien käyttöönottoa, vaikkei meillä ole vielä menettelytapaa ollenkaan, kuinka näihin tavoitteisiin olisi tarkoitus päästä. Kyllähän tätä voidaan aina seurata, mutta tarvitaan ensin menettely, jolla toteutetaan nämä tavoitteet. Se on kaikkein tärkeintä. Sitten vielä viimeinen asia. Tietenkin tässä voidaan jäsenvaltiokohtaisesti tarkkailla edistystä tavoitteiden saavuttamisessa, mutta mehän tiedämme, että globalisaatio on ilmiö, joka vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Olemme jo useaan kertaan täällä siitä puhuneet, minä ainakin olen sitä muistuttanut monen kertaan täällä, että globalisaatio luo vaurautta vuosi toisessa jälkeen, se luo kasvua, se vähentää siis johtuu siitä, että keskituloisissa maissa on suurempia tuloja, niin se vähentää eroja kansojen välillä. Tämän lisäksi tiedämme, että se lisää eriarvoisuutta kansojen sisällä. Tämä on todellinen poliittinen ongelma. Meillä on yhtäältä globaali ilmiö, joka tuottaa näitä vaikutuksia, joista kerroin kansallisella tasolla – Eli globalisaatio, globaali ilmiö luo eriarvoisuutta jäsenvaltioiden sisällä. YK yhtä lailla kuin Euroopan unioni sekä köyhissä että rikkaissa maissa sekä keskitulomaissa kuin varassakin maissa tilanne on tämä. Tämä on siis globaali ilmiö ja paikalliset vaikutukset. Eihän tämä voi toimia. Nyt haluaisinkin kysyä, onko YK-tasolla on todellisesti ryhdytty johonkin niin, että aloitettaisiin prosessi, jossa puututtaisiin tai reagoitaisiin globaalilla tavalla tähän globaaliin ongelmaan, koska jos aina reagoidaan kansallisilla keinoilla globaalin ilmiön, niin eihän tämä koskaan tule toimimaan. Mitä siis aiomme tehdä? Mikä on Euroopan unionin rooli tässä? Tämä on se poliittinen asia, josta meidän olisi keskusteltava. Haluaisin, että komissio kertoisi omista reaktioistaan. Kirjoitin kirjeen Merkelille, kun hän oli G20 puheenjohtaja ja selitin hänelle tämän ongelman. Tein konkreettisen ehdotuksen, jossa tämä SDG-tavoitteet tavoitteet tematisoitaisiin G20-tasolla ja jaettaisiin ne teemakohtaisesti. No, nythän voi olla, että pohditaan sitä YK tai yhteisön saleissa tai jäsenvaltioissa tai kansalaisjärjestöissä, mutta ei ole yhtään sellaista foorumia, jossa voitaisiin saada jotakin konkreettisia tuloksia – Tietenkin tämä johtaa mm, riittämättömään politiikkaan, koska kaikki ei, eivät ole hyväksyneet ratkaisua, jonka kautta päästäisiin eteenpäin. Sano, sain kirjeen hänen ministeriltään, eh, Altmaierilta ja hän sanoi, että kirje tuli liian myöhään. Ei sitä enää ehditty ottamaan esityslistalle, no jos oli liian myöhään, niin, niin siinä tapauksessa edelleen uskon, että se voitaisiin ottaa seuraavan G20-kokouksen esityslistalle. Minusta on aivan välttämätöntä, että kaikki tahot, erityisesti ne, jotka, eh, joilla on parhaat mahdollisuudet saada aikaan konkreettisia tuloksia, niin, niin eh, niitä on todella eh, jahdettava tällä asialla. Meidän on pyrittävä vakuuttamaan heidät tästä. Me emme voi jäädä tänne peukaloitamme pyörittelemään. Yeah, thanks. I think it's about mainstreaming, Shell, as you said. When we, we, we were discussing the Africa... Valtavirtaistamistahan tässä on kysymys. Kun äh, me puhuimme Afrikkaa huippukokouksesta, olin pahoillani, että en äh, kuullut tai äh, pongan mietintöä tai raporttia. Mutta kuitenkin me puhumme erittäin paljon SDGstä ja mehän tapasimme viime viikolla myös valiokunnan puheenjohtajien ja komission puheenjohtajan kesken ja me, Afrikassahan meillä on meidän yhteiset intressimme ja ongelmamme. Emme me voi niitä vain mainita aina silloin tällöin, vaan meidän täytyy koko ajan olla tavallaan mukana. Haluatko sinä vielä sanoa ja sitten annan puheenvuoron komissiolle? Kiitos. Minusta minun käsittääkseni Moris Pongaa kiinnostaa komission strategia aivan yhtä paljon kuin minuakin, eikä vain Moris. Okay, um... Ähm, Selvä. Ali. Just a quick response. Ihan vain nopea vastaus. Meidän pitäisi ottaa tämä esityslistalle myös, mutta esimerkiksi tekstiilin jakeluketju, siinä globaali työväenliike yrittää saada minimi palkkaehdot tekstiilialalle ja esimerkiksi naisten palkat samalle tasolle – ja tämä on asia, jota me tulemme käsittelemään parlamentissa. Meillä on oma aloite mietintö tästä jo. Ja tämä on toinen asia, mikä tulee esiin, on myös tämä ilmastodiplomatia, jota voitaisiin vahvistaa. Meidän täytyy huolehtia meidän valiokunnassamme siitä, että, äh, e- että, että AKT äh, on äh, pysyvä, jatkuvasti esiin tuleva aihe ja että siellä Kin esimerkiksi äh, jaetaan jokaisessa kokouksessa parhaat äh, käytänteet. Meidän poliittisen työmme täytyy olla sitä, että selvitämme ja selitämme poliittisia strategioita ja että selitämme, miksi SDG ovat tärkeitä. Jos me emme tuo sitä poliitikkona esiin, niin kukaan ei tee sitä. Jos me emme tuosta esiin Euroopan parlamentissa, kukaan mukaan ei tee sitä, joten me tarvitsemme ehkä jokaisesta valiokunnasta vaikka raportin. SDGiden täytyy olla mukana niin, että voimme selittää myös suurelle yleisölle niin, että he voivat osallistua tähän työtä. Charles mainitsit myös G20 ja sain tästä hyvän idean. Kun meillä on parlamenttien välinen äh, tapaaminen, voisimme äh, kutsua jonkun ähm, neuvostosta ja jäsenvaltioista, koska tämä oli ensimmäinen iso konferenssi, missä STG otettiin esiin. Ja hämmästyttävää kyllä Merkel teki näin, mutta äh, Saksan politiikassa SDGstä ei sinälleen ole puhuttu. Mutta tämä on asia, jota meidän täytyy hieman tarkastella. Okei. Okay. Selvä komissio, tässä tuli nyt hyvin paljon asioita. Carlos Bers ole hyvä. Ja sitten Eeva Korallo myös paikalla. Yeah, commission first. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos valiokunnan jäsenille heidän puheenvuoroistaan ja kommenteistaan. Ensinnäkin siitä, että pitäisi vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, kun on kyse näistä vapaaehtoisista tarkasteluista. Tämä asia tuli esiin huippukokouksen jälkeisessä ensimmäisessä vaiheessa. Me tulemme välittämään tämän viestin, että ne, jotka olivat mukana kestävän kehityksen tavoitteiden neuvotteluissa, ovat kyllä hyvin tietoisia siitä, mitä te sanotte. Me välitämme tämän viestin pääsihteerille, joka nyt koordinoi tätä kokonaisesitystä ja mm, etuna on se, että tämä on nyt ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin ja varapuhteen Kataisen alainen. Tulemme välittämään tämän viestin parlamentilta, että voidaan vahvistaa tätä johdonmukaisuutta. On YK suuntaviivoja, jotka olisivat mahdollistaneet enemmän johdonmukaisuutta. Niitä ehkä riittävästi sovellettu, mutta ensimmäisessä vaiheessa käy niin, niin, että komission prioriteetti on pääosin ollut se, että halutaan saada raportointia EUlta. Ja mainitsitte puheenvuorossanne ja vahvistan sen tavoitteen, että ensin valmistellaan EUn äh, raportti äh, SDGiden sisäisestä ja ulkoisesta täytäntöönpanosta 2019. 2019 valittiin, koska kun tämä korkeatason poliittinen foorumi, kun sitä neuvoteltiin vuonna 2012 Riossa, niin ähm, silloin päätettiin, että neljän vuoden välein äh, foorumissa kokoonnutaan valtion päämies tasolla ja tässä EU haluaa sitten saada puuttua asiaan. 2019 oli myös se määräaika, jonka jäsenvaltiot ja toimielimet päättivät tästä synteesikertomuksesta. Ja tuo kertomus saadaan varmaan silloin aikaan muutama asia, jotka liittyivät tämän vuoden korkean tason poliittiseen foorumiin. Oli tietenkin jotakin poliittisia komplikaatioita, joitakin aspekteja, jotka nousivat esiin YKssa. Oli vapaaehtoisia kansallisia arvioita, temaattisia raportteja ja erityinen sivutapahtuma New Yorkissa, joka oli suuri menestys ja johon puheenjohtaja Linda McEvan osallistui. Eurooppa eurooppalainen kehityksen yhteisymmärrys, konsensus. Ja mielestäni tämä oli hyvä, se oli oikein menestyksekäs. En puhu niinkään tästä tapahtumasta, vaan se oli oikea-aikainen. Ähm, muistan keskustelun DV-valiokunnassa, jossa hyväksyttiin tämä konsensus ja jossa te äh, puheenjohtaja ja esittelijät mainitsivat sen, että tämä tulee hyvin oikeaan aikaan. Se oli samaan aikaan, kun presidentti Trump halusi vetäytyä Pariisin sopimuksesta ja oli erittäin tärkeää, että me osoitamme tukea kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanolle, erityisesti kun on kyse kehitysmaista. Ja näin kävikin. Ja sitten Täällä puhuttiin globalisaation haasteista, kuten siis epätasa-arvosta, se on totta, ja kestävyydestä. Nämä ovat juuri niitä aiheita, jotka nousevat esiin tässä uudessa konsensuksessa suhteessa vanhaan, ja yritämme huomioida tämän kaikilla tasoilla. Sitä käsitellään aktiivisesti G20, Kiina ja Saksa erityisesti ovat todellakin olleet johtoasemassa äh, siinä, että on yritetty vahvistaa SDGn asemaa pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta. Sitten tämä ajatus konkreettisemmasta toimintasuunnitelmasta. Minulla on ilo kertoa teille, että komissio nyt aktiivisesti osallistunut. Tämä johtui herra Junckerin unionin tilapuheesta. Hän siinä ilmoitti, että ensi vuonna saadaan tausta-asiakirja liittyen SDGihin. Hän haluaa asettaa nämä kestävän kehityksen tavoitteet keskeiseksi elementiksi, kun pohditaan EUn tulevaisuutta. Tämä ei tule olemaan mitenkään geneeristä, vaan olen vakuuttunut siitä, että tarkoituksena on katsoa, mitä on tehty ja mitä vielä pitää tehdä. Joten me odotamme kaikki tätä työtä. Siitä puhuttiin unionin tilapuheessa. Nyt meidän pitää katsoa, että ilmaantuuko se myös komission työohjelmaan. Sitten työmenetelmä ja seuranta, se on prioriteetti. Meidän on vastattava eri mm, suuntiin. Yksi niistä on YK on indikaattorit, mutta ensi viikolla Eurostalla tulee julkaisemaan myös perustuen pitkän käytössä olleisiin indikaattoreihin, jotka perustuvat Eurooppa 2020-strategiaan, niin eh, Eurostatilta saamme siis hyvin eh, perusteellisen raportin kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta. Ja siinä on erittäin tärkeitä seurantamenetelmiä mukana. Me tietenkin katsomme, mitä eh, tehtävää vielä on. Oli kyse sitten kehityspolitiikasta, miten tämä on suhteessa tavoitteisiin. Meidän on varmasti muutettava mm, useampaa asiaa, ja tietenkin olemme vastuussa siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Sillä mehän lupasimme 2019 esitellä sen, mitä on saavutettu, ja nyt sopeutamme työskentelymenetelmiämme niin, että ne kuvastavat tätä konsensusta e, ja sitä, mitä me teemme kestävän kehityksen tavoitteiden eh, edestä. Tämä oli minun pääviestini ja tulen teidän näkemyksenne tästä korkean tason poliittisen foorumista välittämään palveluyksiköille? Koska Eurostat julkaisee tämän raportin, onko se marraskuussa tänä vuonna? Marraskuussa. Selvä, eli me odotamme sitä. Ja sitten, eh, ja sitten EAS. Charles, haluatko esittää vielä komissiolle kysymyksen? Tämä on äärettömän tärkeä poliittinen keskustelu. Tässä mennään aivan asian ytimeen. Tässä nyt tehdään toteamuksia ilman, että meillä tässä vaiheessa on mitään menettelytapoja ja strategiaa. Kyllä tässä nyt hallinnon puolella joku mättää. G20-kokouksesta meillä on neljä jäsenvaltiota mukana – Italia, Ranska, Saksa, yhdistynyt kuningaskunta ja komissio itse on myös edustettuna G20-kokouksissa. Onko jotakin erityisiä keskusteluja menossa teidän ja G4-ryhmän kanssa, eli nämä neljä maata, jotka mainitsin? Ja jos erimielisyyksiä on ennen G20-kokousta teidän ja neljän Euroopan unionin jäsenvaltion välillä, jotka ovat myös siellä mukana, niin kuinka nämä eri mielisyydet ratkaistaan. Eli ikoinen kysymys, miten sovittelu hoidetaan, kun kyseessä on eri, mielisyydet eh, hyvin tärkeissä asioissa. Haluaisin esittää ehdotuksen. Kun saamme Verhofstadtin mietinnön, niin olisiko hyvä järjestää keskustelu täysistunnossa tästä asiasta. Minusta meidän on osoitettava, että parlamentti, Euroopan parlamentti ottaa tämän ongelman tosissaan, niin se on hyvin tärkeä asia. Me olemme vuodessa 2017 muutama kuukausi jäljellä tätä vaalikautta. Vuonna 2015 määritimme kestävän kehityksen periaatteet. Meillä on vuoteen 2030 12 mm, vuotta suurin piirtein enää jäljellä, joten kyllä tässä nyt on todella käärittävä hihat. Haluaisin todella aivan muodollisesti esittää komissiolle vetomuksen ja vaatia sitä toimimaan tiukasti niin, että tämä asia saataisiin todella mor- marraskuun täysistuntoon. Kiitos. Pyydän ulkoisen hallintoa sanomaan jotain ennen kuin palaan komission. Eva, Kora, haluatteko lisätä vielä jotain? Thank you, Madam. Kiitos puheenjohtaja. Lisäisin vain muutaman asian. Ensinnäkin kiitokset teille ja Euroopan parlamentin valtuuskunnalle, joka lähti New Yorkiin ja kiitokset äh, teidän kiitoksistanne äh, EUn äh, New Yorkin edustustolle ja heidän avustaan. Välitän kiitoksenne. Mitä sitten sitten tulee itse foorumiin, minä seurasin yleiskeskustelua yli sata maata osallistui keskusteluun. Ja minusta konvergenssi oli hyvä ja monet maat osoittivat hyvin korkea sitoutumisen astetta SDGden suhteen. Mutta kuten täälläkin nyt jo puhuttiin, me näimme, miten suuria eroja maiden välillä oli heidän lähestymistavassaan. Joten jollain tavalla meidän pitäisi valtavirtaistaa SDG kansallisiin politiikkoihin. Eli paljon on vielä tehtävää. Mukaan luettuna EUn jäsenvaltiot ja toimielimet itse. Kuten komission kollegani jo tässä viittasi, siellä oli muutama erittäin menestyksekäs tapahtuma EUn delegaation järjestäminä. Siellä oli tämä tapahtuma Uusi konsensus, jossa Mimika oli äh, läsnä. Ja voin sanoa, että täm, siellä käytiin erittäin mielenkiintoinen ja elloisa keskustelu, joka meni oikeastaan vielä pidemmälle. Ja siellä esitettiin hyvin mielenkiintoisia ja rakentavia ajatuksia – puhujien toimesta. Mitä tulee kysymyksiin tästä itse raportista, komission kollega sanoi, että teillähän on Gaspar Frontini Defkosta täällä, joka raportoi. Ja siis tämä työhän on koko ajan käynnissä olevaa. Ja Te tulette saamaan raportin tämän uuden konsensuksen täytäntöönpanosta ja sen lisäksi tulee EUn edistyskertomus 2019 heinäkuuhun mennessä. Mutta teidän täytyy ryhtyä nyt kehittämään EUn indikaattoreita ja ensimmäisen edistysraportin tulette saamaan marraskuussa. Mutta tämä on asia, joka kehittyy koko ajan ja ja keskustelut ovat käynnissä jatkuvasti. Koska jotkut indikaattoreista, ovat, niitä ollaan muuttamassa hieman, niitä rukataan jonkun verran voisi sanoa. Mutta siis tämä on käynnissä oleva työ ja, ja otan huomioon teidän kaikki kysymyksenne ja ehdotuksenne ja, ja välitän ne sitten eteenpäin kollegoille, jotka työskentelevät erityisesti raportoinnin parissa. Vielä yksi kysymys komissiolle. Tämä raportti yhtäältä minulle on kerrottu, että tämä koskisi SDGiden sisäisiä asioita ainoastaan. Mutta te puhutte kuitenkin DEFKosta ja avun ulkoisista näkökulmista, joten kattaako tämä nyt kaiken? Niin siis tässä konsensusasiassa. Carlos. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämähän on täytäntöönpanoa koskeva kertomus eh, koskien näitä SDGn toteuttamista Euroopan unionissa. Tässä ensimmäisessä versiossa, saan nähdä kuinka tulevaisuudessa käy, mutta tässä SDG osalta puhutaan lähinnä sisäisestä täytäntöönpanosta, olette tässä aivan oikeassa, vaikka tässä on selkeä linkki tehty kyllä ensin tähän kaiken kattavaan raportoitiin YK pääsihteerin tasolla ja sitten tarkoitus on myös lähettää selkeitä viestejä tämän politiikan toteuttajilla, mutta ei meillä ole vielä selkeitä merkkejä tästä, mutta STG 17 täytäntöpanon toimista, siinä on, on kyllä virallista kehitysapua, kauppaa, ja monia muita asioita käsitelty. Mutta tietenkin kaikkein tärkein raportointiväline kehityspolitiikassa tulee olemaan tämä yhteenvetoraportti, jonka valmistelemme niin kuin konsensuksessa sovittiin äh, ottamalla huomioon 2019 suunnitelmaa. Tietenkin tässä on äh, Sherpojen välistä neuvottelujen tiedä ihan yksityiskohdista, mutta näin pyritään sovittamaan yhteen eri, eri kannat ennen e G20-kokousta, mutta en usko, että tässä paljon sovittelua tarvitaan. Toki voi olla pieniä sävyeroja. Jotkut Euroopan pelaajista ovat vähän äänekkäämpiä nyt, mutta kaikki Euroopan toimijat, jotka mainitsit, nämä jäsenvaltiot ja komissio jakavat käsityksen siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat samalla linjoilla Euroopan unionin tavoitteiden ja arvojen kanssa, joten SDGn tavoittaminen ei ole mikään, mikään taakka, vaan mahdollisuus. Tämä muuten näkyy hyvin selvästi tässä se hyväksytystä, hyväksytyssä ke, ke, kehitysyhteistyöpolitiikan konsensuksessa nämä viisi p jotka ovat aivan lähellä EUn ulko, toi, ulkoisen toiminnan, toiminnan tavoitteita. Ne vastaavat toisiaan lähes täysin. Meidän on vietävä näitä vielä eteenpäin, kun pyrimme tukemaan monikeskeisyyttä ja kestävää kehitystä Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolella. Se on vahvistumissa Euroopassa ja uskon, että raportointiprosessi, joka täällä mainittiin, niin että tämä tuleva 2019 raportti ja tuo tuleva pohdintapaperi myöskin menevät aivan samaan suuntaan, niin että nämä viestit vahvistuvat. No eiköhän kaikille ole selvää, mitä tässä tapahtuu. Ehdottaisin, koska meillä on tässä nyt niin paljon hyviä äh, ehdotuksia, niin tapaaminen äh, kansallisten parlamenttien kanssa 21. marraskuuta Esimerkiksi voisimme linkittää sen siihen, ja voisimme tehdä sellaisen esityslistan, että aiheena olisi kestävän kehityksen tavoitteet. Ja sitten voimme auttaa kansallisen parlamentin kollegoita ymmärtämään, mistä tässä on oikeastaan kysymys. Sitten Charles, sinä puhuit tästä Eurostatin analyysistä. Ehkäpä seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa voisimme miettiä, miten tätä hoidetaan. Joko tämä tulee täysistuntoon, koska tähän kuuluu kuitenkin myös muut valiokunnat, taikka sitten äh, yhteisessä valiokuntakokouksessa jotenkin. Joka vuosi meidän pitäisi valmistella paremmin tätä foorumia. Meillä pitäisi olla jonkinnäköinen valmistelu kokous valiokunnassa, jonka komissio tulee ja raportoi meille ehkäpä vaikka toukokuussa. Ja sitten me voisimme ihan systemaattisesti koko ajan tarkastella, mitä tapahtuu. Seuraamme raportteja jäsenvaltioistamme niin, että me täysin järjestelmällisesti valvoisimme kaikkea, mikä tapahtuu. Ja sitten oli muitakin ideoita, mitä me voisimme hyödyntää. Toki valiokunta-aloitteinen mietintö 2019 ennen kuin on EUn raportointivuoro ja katsoa, kun me lähdemme missioille valtuuskuntina tai vaikkapa vaalitarkkailijaksi, että me puhumme SDGistä. Jos me emme puhu niistä, niin muutkaan eivät puhu. Eli seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa me voisimme sopia jonkinnäköisestä suosituspaketista siitä, miten kestävän kehityksen tavoitetta viedään eteenpäin. Sopiiko näin? Kiitokset komissiolle, kiitokset ulkosuhdehallinnolle ja odotamme yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan 15. Annan puheenjohtajalle tässä nyt puheenvuoron, koska minulla on täällä vierellä ryhmä, eli Paavo Väyrynen toimii puheenjohtajana kohdassa numero 15 maailman ravintopäivä. Okei, okay. colleagues. No niin, kollegat, tämä kohta 15 esityslistallamme maailman ravintopäivä 2017. Elintarviketurvan, konfliktien, pakkomuuton ja muuttoliikkeen välisten yhteyksien ymmärtäminen ja niihin puuttuminen. Voisinko pyytää asiantuntijoita nyt tulemaan tänne eteen? And uh, I'm going to start with some introductory. Aloitamme uh, 16. lokakuuta on YK nimittämä maailman ruokapäivä ja meidän ravintopäivä. Ja meidän valiokuntamme pääsee että tämä on yksi niistä asioista, jonka me huomioimme. Me olemme aikaisempina vuosina usein Eh, muuttaneet, vaihtaneet käsimyksiä esimerkiksi elintarviketurvallisuudesta ja varmuudesta muiden valiokuntien kanssa. Tänä vuonna me olemme kutsuneet eh, maatalousvaliokunnan jäseniä, jäseniä mukaan, samoin kuin eh, LIBE-valiokunnan jäseniä mukaan tähän. Tämä on tärkeää, koska teemat tämän vuotisena ravintopäivänä liittää tähän maahanmuuton ja elintarviketurvan väliset yhteydet. Ja tähän liittyy myös YK-raportti, joka liittyy elintarviketurvaan 2017, samoin kuin viimeaikainen raportti maailman ruokaohjelmasta, joka liittyy elintarviketurvaan, konflikteihin ja muuttoliikkeen välisiin yhteyksiin. Ja samoin kesällä äh, Action Aid julkaisi tällaisen keskustelupaperin elintarviketurvan ja maahanmuuton välisistä yhteyksistä. Ja toivon, että me kuulemme tästä nyt äh, myös äh, enemmän. Joten maailman ravintopäivä on nyt mahdollisuus tarkastella lähemmin, miten muuttoliikkeet elintarviketurvan konfliktien ja pakkomuuton väliset yh, yhteydet äh, äh, ovat muodostuneet. Ja haluaisin toivottaa nyt tervetulleeksi meidän vieraamme Arif Hussain, äh, Kristiina Amaral ja Paulina Bisotto Molina. Ja puheenvuoron annamme ensin äh, tohtori Arif Husainille noin 10 minuuttia, olkaa hyvä. Good afternoon, uh, Mr. Chair. Hyvää iltapäivää, hyvä uh, puheenjohtaja, arvoisat uh, naiset ja herrat. Me olemme täällä maailman ravintopäivän takia, mutta valitettavasti minulla ei ole kovinkaan hyviä uutisia kerrottavana. Tämä raportti, jonka mainitsitte, tämä ensimmäinen, joka liittyy, joka nimi on Sofi, elintarvikehuollon tilaa ähm, maailmalla. Se julkaistiin juuri syyskuussa sen jälkeen, kun kymmenen vuotta nälästä kärsivien ihmisten määrä on vähentynyt, niin nyt ensimmäistä kertaa näemme taas kasvua. 2015 oli 775 miljoonaa ihmistä, joilla oli äm, äh, elintarvikepulaa ja äh, jatkuvasti ja nyt meillä on heitä 815 miljoonaa. Näistä 815 miljoonasta ihmistä 60 prosenttia asuu konfliktialueilla ja äh, niistä 115 miljoonasta äh, lapsesta, äh, jotka kärsivät ruokapulasta 75 prosenttia elää konfliktialueilla. 2016 80 prosenttia meidän resursseistamme tästä maailman ruokaohjelmassa menee konfliktialueille. Tämä on tämänhetkinen tila. Jos me katsomme akuuttista ruokapulaa, eli tulvia, maanjäristyksiä, konflikteja, kuivuutta, 2015-2016 määrä on noussut 8 10 miljoonasta ihmisestä 108 miljoonaan ihmiseen, 35 prosentilla siis noussut. Ja jos katsotaan 13 suurinta ruokakriisiä maailmassa, niin kymmenen niistä johtuu konflikteista. Miksi puhun siis niin paljon konflikteista? Siksi, koska nämä ovat ne syyt, miksi ryhdyimme katsomaan yhteyttä konfliktien, ruokapulan ja maahanmuuton välillä. Viimeisimmät luvut, joita meillä on siirtolaisuuden suhteen, on 65 miljoonaa henkilöä. Minua pyydettiin kertomaan tutkimuksesta, joka julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa, ja kertomaan, mitä siirtolaisuudessa tapahtuu. Ja haluan äh, lyhyesti kertoa, miksi me maailman ruokaohjelmassa tällaisen tutkimuksen teimme. Äh, katsoimme Syyriaa vuonna 2015 ja näimme, että yhtäkkiä vuonna 2015 viimeisellä kolmannella vuosineljänneksellä äh, no, syntyi valtava piikki siinä, eh, kuinka paljon ihmisiä lähti Syyriasta ja tuli Eurooppaan. Kysymys kuului, että miksi eh, kesti niin kauan, että ihmiset lähtivät maastaan, kun kriisi kerran alkoi 2011. Voidaksemme vastata tähän tutkimuskysymykseen, me eh, teimme empiirisen tutkimuksen ja puhuimme myös niiden ihmisten kanssa, jotka olivat lähteneet Syyriasta. Empiirinen tutkimus oli sellainen, että me katsoimme maahanmuuton määrääviä tekijöitä ja katsoimme tietoja noin 125 valtiosta vuodesta 90 lähtien. Ja se, mitä nousi esiin, oli jotkin tietyt tekijät ja yksi kriittinen tekijä on se, että siirtolaisten määrä on pysynyt vakaana noin kolmena prosenttina maailman väestöstä, eli noin 250 miljoonaa ihmistä. 90 siirtolaisesta Afrikasta haluavat jäädä Afrikan mantereelle, 80 aasialaisesta siirtolaisesta haluavat pysyä Aasian mantereella, 90 siirtolaisesta jotka lähtevät pysyvät alhaisen tulotason tai keskitulotason maissa. Toinen tulos, joka kävi ilmi, oli, että aina kun nälkä kasvaa prosentilla, kaksi prosenttia ihmisiä enemmän lähtee maasta. Ja joka kerta kun konflikti jatkuu vuoden pidempään, 0,4 prosenttia ihmisiä enemmän lähtee maasta. Äh, toinen asia, joka oli tärkeä, on, oli, että kun äh, konflikteja ei ole heti ensimmäinen päätös ihmisillä, että he lähtevät maastaan. Äh, ihmiset Syyriassa muuttivat sisäisesti vähintään kolme tai kuusi kertaa ennen kuin ne siirtyivät, he siirtyivät Libanoniin tai Jordaniaan eli naapurialueelle. Ähm, sitten ähm, mitä tulee suosituksiimme, ensimmäinen asia, jonka me löysimme, oli se, että pitäisi löytää poliittisia ratkaisuja konflikteihin. Jos niitä löytyy, niin tilanne paranee, muuten tilanne jatkuu. Toinen äh, asia on se, että ihmiset mieluummin haluavat apua omissa kotimaissaan tai naapurialueillaan. Se, mitä äh, selvitimme, oli, että jos äh, haluaa apu, auttaa jotakuta Saksassa suhteessa, että auttaisi häntä Libanonissa tai Jordaniassa, se maksaa huomattavasti paljon enemmän. Tämä sen lisäksi, millaisia turvallisuus- ja vakausvaikutuksia siirtolaisuudella on. Kolmas elementti on se, että suurin osa näistä konflikteista vahvistuu vuosien vuotta. Syyrian konflikti on nyt seitsemän vuotta vanha. Eli jos oli kuusivuotias konfliktin alkuessa, on nyt 13-vuotias ja on nähnyt koko ikänsä vain konfliktia e, eikä ole ollut lapsuutta. Ja lisäksi nämä keskitulotason ja alhaisen tulotason maat ovat kyllästymässä tukemaan siirtolaisia. Uganda ottaa esimerkiksi ähm, siirtolaisia Etelä-Sudanista. Se on suurin ähm, maahanmuuttomaa Afrikassa ja näiden valtioiden kyky käsitellä siirtolaisvirtaa heikkenee jatkuvasti. Ja sitten eräs toinen johtopäätös oli se, että Meillä on mm, siirtolaiset, jotka käyttävät kännyköitä, modernia teknologiaa selvittääkseen, mitä reittiä käyttää, mihin maahan he haluavat mennä, missä edut ovat parhaat. Eli jos kriteereissä ja hyödyissä eduissa ei ole yhtenäisyyttä, niin ihmiset matkaavat mieluummin tietylle alueelle kuin toiselle alueelle. Ja näitä päätöksiä tehdään reaaliaikaisesti. Henkilö, joka lähti ennen sinua, kertoo sinulle, minne sinun kannattaisi mennä. Meille tärkeää on tämä uusi toimintatapa, jossa halutaan huomioida humanitaariset tarpeet. Kolme periaatetta, joita meillä on. Yksi on se, että älä aiheuta haittaa. Jos suunnittelet järjestelmän, niin varmista, ettei se aiheuta haittaa avun saajille. Toinen periaate on se, että jos on mahdollisuus pitää luoda kehitystä, lisätä kestokykyä samalla kun auttamme ihmisiä, pelastamme heitä, annamme humanitaarista apua. Ja sitten eh, puhutaan hyvin paljon siitä, että ruokaa käytetään sodankäynnin välineenä, ihmisiä eh, nälkiinnytetään ja tällaista tapahtuu. Mutta ruokaa voidaan myös käyttää rauhan välineenä ja mitä enemmän olemme paikan päällä, mitä enemmän eh, autamme näitä ihmisiä ajoissa ja sopivalla tavalla, sitä enemmän tilanne paranee. Ja viimeisin asia, jonka halusin sanoa, on se, että oli kyse sitten Nigeriasta tai Jemeniasta tai Etelä-Sudanista tai Somaliasta, meidän on puhuttava rauhasta ensin, mutta ennen kuin saamme rauhan, on kaksi asiaa, jotka ovat erittäin tärkeitä. ensimmäinen on humanitaarinen apu e, ihmisille, jotka kärsivät, ja pysyvä apu ja toinen on riittävä rahoitus, koska jos on yhtä, mutta ei toista, niin joko ei pääse auttamaan ihmisiä tai jos pääsee heitä auttamaan, niin sitten se on liian kallista. Kiitoksia. Thank you. Excellent timing. Kiitoksia. Erinomainen ajoitus. on 10 minuuttia. Sitten äh, Kristina Amaral. Thank you, honorable chair. Äh, honorable... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä, hyvät jäsenet, hyvät kutsuvier, kunniavieraat. Minulla on suuri kunnia puhua teille tänään maailman ruokapäivänä. Tämä, tänään keskitymme maahanmuuttoon. Se on hyvä ajoitus. Ihmiset on pakotettu pakoinamaan kodeistaan. Ja heitä on paljon enemmän nyt kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Kuten täällä todettiin aikaisemmin, tämä johtuu lähinnä konflikteista ja poliittisesta epävakaudesta. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että maahanmuutto voi myös tuoda tulla muassaan riskinhallinta ja selviytymiseen keinoja liittyen eh, eläintarvikepuutteeseen, koulutuksen puutteeseen, puutteeseen sosiaaliturvan puutteeseen, eli luonnonvarojen suojeluun, perän heikkenemiseen ja kuivuus, kuivuuteen tai muihin luonnonkatastrofeihin. Vuonna 2015 oli 244 miljoonaa kansainvälistä maahanmuuttajaa, mutta samanaikaisesti oli 763 miljoonaa sisäisesti muuttajaa. Tämä siis on kompleksi kuva, se edellyttää globaalia toimintaa. Euroopan parlamentti järjesti konferenssin maahanmuuton hallinnoinnista kesäkuussa 2017 ja siellä korostettiin, että tarvitaan koordinointua globaalia toimintaa. Minä haluaisin todella koukkoa, ko, keskittyä maahanmuuton vaikutuksiin maaseutualueille ja maaseudun toimeentuloon ja siihen, että olisi investoitava enemmän työllistymismahdollisuuteen, erityisesti nuorille ja naisille. Miksi maaseutualueet, miksi nuoriso, miksi naiset? Kolme neljäsosaa hyvin köyhistä saavat, elin, saavat toimeentulonsa maa, maanviljelyksestä maaseudulla. Heillä, he ovat ihmisiä, joilla on maa, mutta he eivät voi kuitenkaan ravita itseään ja joutuvat lähtemään pois. Monet ma- maahanmuuttajat tulevat juuri nimenomaan maaseudulta. On arvioitu, että 440 miljardia dollaria olisivat näitä rahoitu- rahalähetyksiä, joka on enemmän, mitä on kanavoitu kehitysapuun. 40 prosenttia tästä su- summasta palautuu takaisin maaseuduille – se osoittaa, mistä nämä maahanmuuttajat ovat myös kotoisin. Suurin osa maahanmuuttajista ovat nuoria. Olemme havainneet, että, että on myös mispainotteista maahanmuuttoa, joka johtaa siihen, että maatalous naisistuu. Euroopassa Keski-Aasiassa on, äh, sieltä on tehty tutkimus viime vuonna, siellä on tarkasteltu kotitalouksien rakennetta ja maataloustyötä ja naisten voimaanottamista maataloudessa. Ja tuolloin tuli hyvin selväksi, että monilla aloilla maaseutu on todella muodostumassa alueeksi, jossa on yhä suurempi prosenttiosuus naisia ja se on yhä köyhempää. Olen myös nähnyt, kun olen matkustanut Malissa ja Nigerissä, että siellä oli kyliä, jossa nähtiin vain, vain ikääntyneitä naisia ja lapsia, ja heidän oli hoidettava kaikki asiat ja saatava aikaan toimeentulo. Usein nuoret ja miehet olivat lähteneet, eivätkä pystyneet lähettämään ähm, mitään rahaa kotiin. Köyhyyden rakenteista siis on kysymykset. Olisi saatava muutoksia aikaan maaseutualueille. Nämä ovat hyvin tärkeitä maahanmuuttoon ajavia tekijöitä. Meidän olisi oltava tietoisia myös siitä, että voidaan odottaa, että tulevina vuosina, 2015-2030 vuosina, 100 miljoonaa 15-24-vuotiaista tulee lisää. He tarvitsevat työpaikkoja, kunnollisia työpaikkoja ja tuloja. Maahanmuutto on yleinen vastaus, jolla pyritään reagoimaan hankaliin tilanteisiin. Se on myös osa kehitysprosessia. Kaikissa talouksissa olemme nähneet, että rakennemuutoksissa ihmiset lähtevät liikkeelle ja etsivät parempia, parempia olosuhteita eri maista. Tämä on mahdotonta välttää. Maahanmuutto on tullut jäädäkseen. Investoinnit maahanmuut- maahan maatalouteen ja maaseudun kehitykseen ja koulutukseen, ammattikoulutukseen ja parempiin palveluihin, parempiin liikenneverkkoihin ja tietotekniikan lisäämiseen maaseutualueilla ovat varmasti sellaisia asioita, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia, tuovat uusia työpaikkoja. On myös mahdollista, että tämä, tätä kautta lisättäisiin väestön häiriönsietokykyä ja myös vastaanottavien yhteisöjen vastaanottokykyä. Usein nämä vastaanottavat yhteisötkin ovat varsin köyhiä, mutta mitään yleislääkettä ei varmaankaan ole, niin että kehityksellä voitaisiin kaikki ongelmat ratkaista. Tarvitaan globaalin politiikan sovittamista ja ja, sään, ja laillisen maahanmuuton järjestämistä, josta olisi hyötyä myös vastaanottomaille. Lisäksi olisi katsottava, millaisia muutoksia on tapahtunut maaseutualueilla, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tuolla tarvitaan todella tilanteen muutoksia, eikä kyseessä ole ainoastaan se, että investoidaan maatalous toimiin, vaan olisi investoitu suunnattava muualle kuin tiloille. Todella, todella maaseutu kudos on saatava muuttumaan. Suurin osa ihmisistä kuitenkin nyt asuu pienissä kaupungeissa ja siellä syntyy kysyntää maataloustuotteille ja näin voidaan yhdistää markkinoita laajemmille kaupunkialueille – ja tuota kautta voidaan saada maatalous tuottavaksi. Olisi siis investoitava pienimuotoisen teollisuuteen ja muille sektoreille. Tämä on jäänyt jälkeen monissa maissa. Ihmiset siis lähtevät maaseudulta. He pyrkivät löytämään parempaa tulevaisuutta ja loppujen lopuksi he vain lisäävät kaupungistuneiden köyhien määrää kehittyvissä maissa – jos mitään ei tehdä tämän suuntauksen muuttamiseksi ja integroimatta maaseutua globaalimarkkinoille, niin ensi vuosikymmenellä saattaisi tulla 1,7 miljardia ihmistä ja tulevat jättämään maatalouden. Tässä on joitakin lukuja todella, jotka puhuvat omasta puolestaan ilman todellisia muutoksia – maaseudun kehityksessä. Tämän vuoden raportissa todella vedotaankin siihen, että tarvitaan alueellista lähestymistapaa. Ja jos tämän aivan lyhyesti selitän, niin se tarkoittaa sitä, että maaseutu, maaseutu on, ne muodostuvat alueista, mutta se, siellä on myös kuuluu kulttuuri mukana, kuinka ihmiset valitsevat ruokansa ja kasvattavat ruokansa. Se, tähän liittyy paljon kulttuurisia tekijöitä olisi rakennettava lisää yhteyksiä maaseutualueiden ja pienien kaupunkien pieni, pienien kaupunkien kylien välillä niin, että voidaan saada aikaan tällainen jatkumo maaseudun ja kaupunkikudoksen välillä. Ja tätä kautta voitaisiin saada aikaan muutoksia, joka tulisi luomaan työpaikkojen palvelusektorille, maatalousteollisuuteen ja myös ympäristöpalveluiden puolelle jalostussektorille, liikennealalle. Tämä voisi todella olla ratkaisu ihmisille, että he voisivat valita jäävänsä omaan maahansa. Sitten IOM, globaali ryhmä sinne toivomme, että saamme aikaan kestävän maaseutukehityksen ja elintarvikevarmuuden toisiinsa. Meidän on saatava aikaan olosuhteet, jossa ihmiset todella voivat löytää paremman tulevaisuuden omasta maastaan. Kollegoiden kanssa jatketaan myös valistamista eh, sen osalta, mikä linkki näillä on selkkaukseen, mutta maahanmuutto joka tapauksessa on osa kehitysprosessia. Ja kun talouksissa on jo rakenteellisia muutoksia, niin ihmiset tulevat muuttamaan pois – haasteet koskevat sitä, että olisi puututtava näihin taloudellisiin kysymyksiin, mutta myös sosiaalisiin kysymyksiin, koska kuilu on hyvin syvä sosiaalisuoja politiikan puolella. Siellä kaikkein köyhimmät voisivat sosiaaliturvan kautta ottaa riskejä ja yrittää uusia tienausmahdollisuuksia, joilla he pääsisivät irti maasta ja voisivat lisätä vaurautta maaseutualueilla ja saada aikaan tällaisen jatku, jatkumon maaseudun ja kaupunkialueiden välillä. Ja sitten niin yhdennetty lähestymistapa toimintapolitiikkaan tarvittaisiin maaseudulla, siitä olisi suurta hyötyä. Euroopan investointisuunnitelma on varmasti hyvin tärkeä. Olemme tähän tyytyväisiä, koska olisi voitava käyttää paremmin julkista ja yksityistä pääomaa synergisesti niin tavalla, jolla voidaan vähentää köyhyyttä, juuria pois köy- nälkä ja, ja myös pyrkiä näihin kestävän, kehityksen, kestävän kehityksen tavoitteisiin. Next... Kiitos teille. Ja sitten Pauliina Bitsotto, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitokset kollegat teidän erinomaisista esityksistäni. Minä seuraan teidän hyvää esimerkkiänne, enkä pommita teitä PowerPoint-esityksellä. Minulla on vaikea tehtävä nyt äh, täydentää teidän hyvin äh, täydellisiä esityksiä, joten ehkäpä keskityn enemmän siihen, mitä tämä merkitsee Euroopalle ja Euroopan politiikalla äh, meidän taholtamme ja tämä maahanmuutto- ja elintarviketurvallisuusohjelma. Äh, yritän tässä yrittää tavallaan liittää niitä paremmin yhteen. Eli neljä tällaista ydinasiaa, äh, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä kollegat jo sanovat. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy olla varovaisia, kun me luomme korkeita odotuksia kun me sanomme, että me aiomme Äh, juuria, näitä äh, alkuperäsyitä. Toisekseen meidän täytyy olla äh, älykkäitä, kun me lähdemme muuttamaan pitkän aikavälin rakenteita, jotka vaikuttavat esimerkiksi turvallisuus- ja elintarviketilanteeseen. Meidän täytyy olla parempia, kun me täytämme tämän aukon tavallaan rakenteellisen ja, ja, ja muun avun välillä. Ja sen lisäksi meidän täytyy olla johdonmukaisia Euroopan maina politiikassamme, globaalissa politiikassamme kaupassa, esimerkiksi kalastus ja meidän omissa kulutustottumuksissamme sekä politiikan alalla esimerkiksi verotus. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat hyvin paljon. Kristiina ihan oikeutetusti sanoi, että maahanmuutto on yksi perustava osa kehitystä ja se on hieman unohtunut eurooppalaisessa keskustelussa tällä hetkellä, koska esimerkiksi 2013 oli hyvin vahva sitoumus äh, siihen, että tavallaan tuotiin esiin maahanmuuton äh, positiiviset äh, vaikutukset kehitykselle. Nyt tavallaan maahan muuttoa tarkastellaan vain tämän turvallisuuslasien takaa. Joten minun kollegani ovat tehneet tutkimusta siitä, miten tämä on vaikuttanut eh, EU-hun ja EUn politiikkaan ja rahoitukseen. Viittaan tässä tähän kirjaan tai tähän tutkimukseen, joka minulla on tässä mukana. Niin Ja, ja tämä kehitys ja maahanmuutto. Anteeksi, en ole yhtä äh, kokenut puhuja kuin kollegani. Yritän tässä nyt päästä asiaan. Me kaikki tiedämme, että tämä on monimutkainen asia. Kaikki nämä tekijät, jotka vaikuttaa päätökseen maahanmuutosta – kun me sanomme, että me aiomme äh, puuttua näihin syihin, perussyihin lähteä, niin meidän täytyy tavallaan olla kattavampia kuin ainoastaan maahanmuutto, koska tietyt äh, kehityskulut johtavat äh, suurempaan maahanmuuttoon ennen kuin taas tämä käyrä laskee. Minua pyydettiin käsittelemään hieman syvemmin sitä, mitä oikein on tehty EU:ssa. Ja että jotain esimerkiksi Euroopan trustirahaston Afrikalle Valettan huippukokouksessa 2015 ja se on sen jälkeen, perustamisen jälkeen 1,9 miljardilla rahoittanut erilaisia lukuisia ohjelmia Afrikassa. Sitä kautta rahoitetaan esimerkiksi taloudellisia ohjelmia ja peruspalveluiden rahoittamista, elintarviketurvaa, sosiaalipolitiikka, jonka tekin täällä mainitsit, terveys, koulutus, ympäristönsuojelu, perusturvallisuus ja sitä, että parannettaisiin maahanmuuton hallintaohjelmia, jotka vahvistavat vakautta. Alkuperämaat, näissä alkuperämaissa anteeksi. Ja mikä sitten on ollut näiden ohjelmien vaikutus, sitä ei vielä, se on liian aikaista sanoa vielä, mikä tämä rakenteellinen vaikutus olisi. Mutta meillä on tutkimuksia tästä kuitenkin. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että tässä on potentiaalia positiiviselle vaikutuksille nimenomaan lisääntyneen rahoituksen myötä sellaisilla aloilla, jotka aikaisemmin ovat olleet kehityskumppaneiden ja hallitusten ulkopuolella, kuten esimerkiksi tällaiset rajat ylittävät alueet, jotka usein ovat poliittisesti hieman laiminlyötyjä alueita. Joten tässä tätä on nyt rahoitettu esimerkiksi Afrikan sarvessa. Ja ainakin paperilla tämä lähetys, lähestymistapa on hyvin kattava, holistinen ja huomioi alueen oman dynamiikan. Mutta nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa loppujen lopuksi näillä alueilla. Ja nämä alueet erityisesti Sahelissa ja Afrikan sarvessa niitä kuvaavat tällaiset perinteiset muuttokuviot. Minulla on kollegoita, jotka nyt tutkivat näitä muuttuvia maastamuuttokuvioita ja näillä alueilla eh, esimerkiksi rajojen valvonta voi vaikuttaa mm, negatiivisesti perinteisiin alueellisiin liikkumismalleihin. Ja eh, tämä, jos kielletään tämä tällainen eh, vapaa liikkuvuus siellä, niin se voi vaikuttaa negatiivisesti koko asiaan. Ihan lyhykäisesti vielä kaksi muuta asiaa. Ensinnäkin nyt on tämä kuilu ja on pyritty ylittämään tämä kuilu humanitaarisen ja kehitysavun välillä. Mutta tässä ollaan kuitenkin vielä aika kaukana todellisuudesta. Ja me antajina, meidän täytyisi myös yrittää ymmärtää kumppanimaita ja itseämme. ja miettiä, millä tavalla voitaisiin saada aikaan esimerkiksi enemmän kestokykyä näille paikallisille elintarvikeketjuille. Eli täytyy työskennellä paremmalla, tehokkaammalla tavalla. Meidän täytyy löytää tavallaan se paikkamme siinä välissä, kun vahvistetaan kansallisia ja paikallisia instituutioita. Lopuksi vielä tällainen viesti siitä, miten voisi olla poliittisesti älykäs niin, että näkisi myös, miten tärkeää on investoida paikallisiin instituutioihin, joilla on kapasiteettia toimia alueellisesti, mikä on hyvin tärkeää koko dynamiikassa, ja investoida myös siihen, että olisi parempaa dataa ja eriytettyä tietoa sieltä alueelta. Sen lisäksi meidän täytyy myös olla johdonmukaisia ja katsoa hieman laajummin kuin vain virallinen kehitysyhteistyökuva. Niin, että ei lähdetä sellaisen politiikan tielle, joka voi negatiivisesti vaikuttaa näihin alueisiin ja sitä kautta lisätä maahanmuuttolukuja. Okay. Thank you all. Kiitos kaikille puhujille, erinomaiset esitykset. Ja nyt sitten jäsenet voivat eh, esittää kysymyksiä, lyhykäisiä kysymyksiä toivon mukaan, koska puheaika täytyy rajata noin kahteen minuuttiin maksimissaan jäsentä kohden. Ja olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset Kiitokset kaikille kolmelle heidän puheenvuorostaan. Erityisesti tämä viimeinen puheenvuoro, joka oli hyvin selvä, joka osoitti millaista liikkumavaraa. Sitä pidin oikein hyvänä. Tämä kysymys, miten me nämä vaarassa olevat väestöryhmät saamme kestokykyiseksi. Kyse on siis maaseudun asukkaista ja naisista maaseudulla maataloudella on suuri merkitys. Nyt kysymys kuuluu, miten tämä hoidetaan käytännössä. Meillä on kaksi äh, mahdollisuutta. Voimme viedä tämän teollisen maatalousmallimme, mutta voin taata, ettei se luo, luo kovinkaan paljon työpaikkoja. Me olemme Euroopassa menettäneet hyvin paljon työpaikkoja maatalouden teollistamalla. Näin tulee olemaan muuallakin, mutta voimme äm, keskittyä enemmän äm, luonnollisempaan viljelyyn. En tarkoita luomoviljelyä, vaan ennemminkin kiertoviljelyä, ähm, joka luo työpaikkoja paikan päällä. Ja minä kyllä todella puoltaisin sitä, että onnistuisimme näiden ohjelmien sisällä äh, kasvattamaan tietoa, vaihtamaan tietoa paikan päällä, luomaan tutkimusta, joka on kohdistettu siihen, mitä nämä ihmiset tarvitsevat. Vielä eräs asia on politiikan johdonmukaisuus. Siitäkin lyhyesti puhuttiin. Me emme tule mitään saavuttamaan paikan päällä, jos emme ole johdonmukaisia muiden toimiemme kanssa. Jos puhumme ravinnosta, mutta täällä Euroopassa keskitymme vientiin ja maailmanmarkkinastrategioihin, niin sitten viemme pohjan näiden maiden ponnisteluille. Tai jos ajattelen biopolttoainetta, eurooppalaisia rahoituslaitoksia, jotka ovat maakaupoissa mukana, jos emme ole johdonmukaisempia toimissamme, niin sitten syntyy ongelmia. Kiitoksia. Kiitos. Charles Görens seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua vain yhdestä asiasta koskien hätä humanitaariapua selkkausalueille. Tiedämme, olemme jo vuoden alusta tietäneet, että noin 6-7 miljardia euroa tai dollaria uupuu humanitaarisen avun rahoittamisesta Etelä-Sudanissa, Jemenissä ja Somaliassa. Kun luen G7 päätelmiä, niin ollaan kyllä tietoisia tästä ongelmasta – ja se myös todetaan päätelmistä. Ja kun tiedetään, mitä tapahtui Tarminissa, kun, Ita- Tarminassa, kun Italiaan, Italiassa ministerit puhuvat kriisistä ja viittasivat tähän 6 miljardin lukuun, niin Trump, Yhdysvaltojen presidentti, otti kuulokkeet pois. Selkeästi hän ei halunnut enää kuulla koko asiasta yhtikäs mitään. Haluaisin tietää, missä ollaan menossa tänä päivänä, mikä on rahoituksen tilanne, näissä kriiseissä. Jos vastauksesta opitaan, että, että sadat, sanat miljoonat ihmiset ovat nälkää, nälänhädän vaarassa, kun emme voi toimittaa vain rahoitusta ajoista, niin, ajoissa, niin haluaisin kysyä kolmelta asiantuntijalta, mitä pitää tehdä, niin että voidaan ennaltaehkäistä tämä rahoituksen puute tulevaisuudessa. Eikö olisi hyvä pohtia sellaista rahoitusmallia, joka olisi ikään kuin ennakkorahoitusta, josta vastaisi esimerkiksi Maailmanpankki, joka sitten jälkikäteen voisi nämä rahastot täydentää pyytämällä osapuolelta jälleenrahoitusta. Olisiko se tapa, jolla voitaisiin välttää tällaiset sietämättömät tilanteet, jossa on vaarana se, että ihmiset kuolevat nälkään, kun rahoitus ei vastaa tarpeita? Okay, thank you. The experts can... Kiitoksia. Asiantuntijat voivat vastata vähän myöhemmin. Me kuulemme ensin komissiota ja ulkosuhdehallintoa. Komissiosta meillä on kai kaksi puhujaa, ihan muutama minuutti kummallekin. Kumpi aloittaa? From the commission. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Äh, DEFCO-pääosastosta haluaisin sanoa, että DEFCO on aktiivisesti ollut mukana tässä keskustelussa elintarviketurvallisuudesta, konfliktista, maahanmuutosta. Eh, me pelkästään mene tähän keskusteluun, vaan olemme myös eh, puhuneet vastauksista ruokakriiseihin ja se sisältää ennaltaehkäisyn vastauksen, eh, palautumisen ja jälleen rakentamisen ja haluaisin mainita kaksi asiaa. Meillä on yhteistyötä maailman ruokaohjelman kanssa ja mm, haluaisin viitata tähän vuotuiseen ruokakriisiraporttiin. Se tapahtuu siis vuosittain 2018. Annetaan kolmas raportti, se on globaali kuva. Siinä kerrotaan kaikista ruokakriiseistä maapallolla. Tämä tehdään jaetun metodologian mukaisesti ja kumppanuudessa. tällä hetkellä meillä on kahdeksan rauhoittavaa jäsentä tässä, muun muassa maailman ruokaohjelma ja EU. Haluaisin lyhyesti mainita, että 2017 tämä raportti mainitsi 48 kriisiä, 11 valtiota, joissa oli konfliktia suuri ruu, elintarvikepula. Nigeria, Somalia, Etelä-Sudan ja Jemen olivat kaikki konfliktimaita. Ja sitten seuraava väline, joka liittyy näihin globaaliin raportteihin, on globaali arviointi. Me aktivoimme globaalia verkostoa ruokakriisejä vastaan. Tämän komission jäsen Mimitsa käynnisty yhdessä FAON ja maailman ruokaohjelman kanssa Istanbulissa 2016 ja tämän globaalin foorumin tarkoituksena on jatkaa siitä, mihin globaali raportti jäi, aloittaa edistää maailmanlaajuista keskustelua ja luoda yhteyttä humanitaariseen apuun, joka on mielestämme tärkeää, kun puhutaan konflikteista ja ruokapulasta. Ja sitten toinen komission puhuja. This is Tiziana Buffagni. Hei, mä tulen Ekosta, Euroopan komissiosta. Ajattelen, että olisi ehkäpä hyödyksi saada hieman numeroita ää, äh, elintarvikeavusta. Historiallisesti noin, se on noin puolet Ekon budjetista, menee siis äh, ravintoon ja elintarvikkeeseen. Näin oli 2016 myös jolloin kokonaismäärä 917 miljoonaa euroa alkoitiin humanitaariseen elintarvike- ja ravintoapuun ja tähän kuului myös elinapu. Meidän pääkumppanimme e- elintarvikkeissa on VVO ja sitten ehkäpä vastatakseni näihin kysymykseen neljästä suurimmasta nälkä, nälänhätämaasta, niin kollegat ovat vuoden alusta lähtien mobilisoineet rahoitusta, lisärahoitusta näihin nälänhätäkriiseihin. Nigeria ja tämä Suurten järvien alue tämä rahoitus oli noin 105 miljoonaa yhteensä, Somalia 120 miljoonaa, Etelä-Sudan ja sen naapurialueet 250 miljoonaa ja Jemen 116 miljoonaa. Eli tässä oli humanitaarista ja kehityssä rahoitusta. Eli tämä ihan vain pähkinänkuoressa. Se lähestymistapa, mitä me käytämme humanitaarisessa tuessa on tällainen integroitu lähestymistapa, jossa yritämme tavallaan parantaa paikallisten yhteisöjen tavallaan kestoa ja sietokykyä ja me olemme riippuvaisia hyvin paljon näistä varhaisista äh, varoitusjärjestelmistä ja tässä YK kollegat auttavat meitä ja helpottavat meidän työtämme. Ja humanitaarinen tuki on aina, kuten tiedätte, riippumatonta ja se on täysin tarpeisiin perustuvaa. Mutta toki me myös tiedämme, missä se raja kulkee, mitä humanitaarisella avulla voidaan tehdä, varsinkin kun puhutaan konfliktitilanteesta. Niin kauan kun ei ole mitään poliittista ratkaisua kriisiin, niin me autamme. No niin, ja sitten äh, vielä ulkosuhdehallinnolle muutama minuutti. Uh, yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan lyhyesti puhua tästä meidän tilanteesta. Me muistutan siitä, että olemme tehneet aika paljon viimeisen kuukauden aikana pelkästään esimerkiksi meillä oli neuvoston päätelmät, jotka koskivat humanitaarisen äh, kehityksen kehityspolitiikan liiket, liitettä, li, linkkiä. Ja sitten meillä oli tämä neuvo, parlamentin neuvoston asiakirja, joka koskee kesä, se on kesäkuulta ja se koskee tätä häiriösietokyvyn lisäämistä ulkosuhdepolitiikan kautta. Olemme nyt katsomassa vähän laajemmin tätä häiriön sietokykyä komission ja komission yksiköiden puolelta Niitä mukana ei ole ainoastaan elintarvikevarmuus tai epävarmuus, vaan myös valtion ja yhteiskunnan näkökulma. Tästä päästään toki myös siihen, kuinka pitäisi reagoida, mikä on strategiamme tulevaisuudessa. On aivan selvää, että meillä pitää olla paljon yhdennetympi lähestymistapa humanitaarisen ja kehitystoimijoiden välillä ja myös myös diplomaattien puoli ja toimintapoliittinen puoli on saatava saman pöydän ympärille. Tämä onkin ajatus ensi kuussa Tallinnassa. Meillä on epävirallinen ulkoasiainministerin neuvostojen kokous, jossa puhutaan jäsenvaltioiden kanssa tästä. Tässä oli pilottihankkeita ja pilottimaita, jotka lähtivät testaamaan uutta lähestymistapaa koskien tätä linkkiä. Sudan, Uganda, Nigeria, Myanmar, Irak, ja vielä kuudes maa ovat näitä pilottimaita tässä. Chad oli se viimeinen. Ja olemme just, juuri aloittamassa keskustelua valtuuskuntien kanssa siitä, mitä täsmällisesti haluamme kentällä tehdä. Tämä on maavetoinen lähestymistapa, mutta ta- tarkoituksena on yhdistää voimat ja, ja todella pyrkiä löytämään ratkaisuja pitkittyneisiin kriiseihin ja tukea ratkaisumalleja siellä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos ja nyt panelistit saavat äh, vielä vastata. Mennäänpä nyt sitten äh, toisessa järjestyksessä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kaikista kommenteistanne esityksimme. Haluaisin korostaa vain muutamia asioita, jotka kuulin. Ensimmäinen puhuja aivan oikein korosti äh, sitä, että Euroopan komissiolla ja jäsenvaltiolla on mahdollisuus investoida rakenteellisiin ratkaisuihin paikallisen ja alueellisten ruokajärjestelmien vahvistamiseksi investoimalla tutkimukseen. Ja tämä on hyvä esimerkki pitkän aikavälin visiosta, ja siinä on oltava poliittisesti älykäs ja ajateltava paikallisia toimijoita, joita on vahvistettava heidän kyvyssään innovoida. Eli ei pidä ajatella pelkästään kansainvälisiä tutkimuskeskuksia, vaan yrittää linkittää paikan päällä pienemmät viljelijät palvelujen kanssa, jotka ovat heikentyneet useissa tapauksissa, alueellisten ja paikallisten tutkimuskeskusten kanssa. Ja siinä on mahdollisuus todella puuttua joihinkin ruokapulan juurisyihin. Olen iloinen kuullessani, että komissio haluaa tuoda kaikki humanitaariset ja kehitystoimijat saman pöydän ääreen. Tarvitaan tällaista integroitua lähestymistapaa. Kiitoksia. Amaral, Sitten Rava Amaral. No, yritän ähm, katsoa tässä kestävyyden näkökulmasta, mikä voisi olla maatalouden kehityksen malli ja mitä haluamme tulevaisuudelta. 85 prosenttia maailman maatiloista, niissä toimii vähemmän kuin kaksi ihmistä. Tämä koskee myös Eurooppaa, Saharan alapuolista Afrikkaa, Aasiaa. Ja näissä työvoimatuottavuus on matala, mutta maan tuottavuus on korkea. Sen vuoksi menneisyyden mallit, jotka olivat high input, energiaintensiivisiä ja niin edelleen, niitä ei voi oikeastaan jatkaa järjestelmässä, jossa maailma ja ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan myös tuottavuuteen. Meidän täytyy katsella tässä maan, maan, maan saantia. Nythän äh, oli tällainen vi, viisivuotis äh, juhla, maankäytöstä. Eli oliko tässä nyt kysymys sitä, että tämä hyödyttää kaikkia vai vain muutamaa, koska jos ei taistella samanaikaisesti köyhyyttä vastaan, niin tämä vaikuttaa myös maanviljelyyn. Emmekä me silloin löydä mitään ratkaisuja. Meillä on yhä vielä paljon ihmisiä, jotka jäävät ulkopuolelle, joista tulee kaupungissa asuvia köyhiä, joiden täytyy muuttaa pois omilta tiloiltaan. Eli siis Maanviljelysjärjestelmät vaativat, tarvitsevat uusia vaihtoehtoja. On tärkeää investoida osaamukseen, ymmärtämykseen, äh, rahoituksen saatavuuteen, markkinoille pääsyyn ja tässä tuottajajärjestöillä on tärkeä äh, rooli, koska meidän täytyy löytää myös uusia keinoja tuoda kuluttajat lähemmäksi tuottajia. Sen lisäksi täytyy tarkastella maataloutta myös tavallaan kulttuurina ja samanaikaisesti myös katsoa kuluttajien preferenssejä ja maanviljelyn kulttuuriarvoa ja myös sitä, miten tämä voi vaikuttaa esimerkiksi väestön parempaan terveyteen. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös tätä kautta säästää vettä, säästää energiaa ja pyrkiä ottaa käyttöön uusia erilaisia tekniikkoja. Kaikki tämä vaatii osaamista, koulutusta, uudenlaisia taitoja, pätevyyksiä. Ja uskomme, että informaatioteknologiat voivat tuoda kaiken tämän osaamisen lähemmäksi maanviljelijöitä. Thank you. And... Kiitos. Ja sitten vielä lopuksi tohtori Hussain. Thank you, Chair. Um, I will, I will take the, this. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käsittelen tämän toisen kysymyksen. Sanon tämän lukuina. 2016 27 miljardia euroa annettiin humanitaariseen apuun. Se oli vielä 40 prosenttia vähemmän kuin mitä olisi tarvittu. Näistä 27 miljardista dollarista 50 prosenttia meni viiteen maahan Syyriaan, Irakiin, Etelä-Sudaniin, Jemeniin ja Etiopiaan. Ja loput 50 prosenttia meni 43 valtion. Ja sitten tarpeet katettiin näissä maissa 5 prosentista 95 prosenttiin. Ja humanitaarisen avun kannalta tämä oli neljäs perättäinen lisäys. Ei ole niin, ettei rahaa olisi tullut. Rahaa on tullut, mutta suhteessa tarpeeseen, erityisesti tarpeen sen konfliktialueilla, niin se ei riitä. Toinen kysymyksenne. Kun katsomme humanitaarisen avun lukuja, haluaisin kiittää Euroopan komissiota VFPn rahoitusta on nostettu huomattavasti vuoden 2015-2016 välillä 800 miljoonaa dollaria. Myöskin Yhdysvaltojen osalta olemme nähneet, että rahaa tänä vuonna on tullut enemmän kuin minään aiempana vuotena. Joten valtiot yksittäin ja unionin jäsenenä myös Yhdysvallat ovat antaneet resursseja. Ongelma on se, että toisin kuin tulva, kuivuus tai maanjäristys, tässä on kyse konfliktista, jolla ei ole näkyvissä päätekohtaa, eli rahaa pannaan ja se, sitä tarvitaan aina lisää ja minä pahoin pelkään, että me saavuta näitä äh, kestävän kehityksen tavoitteita 2030, jos emme ratkaise näitä konflikteja. Jos me haluamme saada äh, kehitystavoitteet, äh, kestävän kehityksen tavoitteet toteutettua ja siihen on enää 13 vuotta, niin meidän pitää ratkaista nämä konfliktit. Kiitoksia. Kiitos. Anteeksi, olen pahoillani tästä tiukasta aikataulusta, mutta teitte erinomaiset esitykset ja vastaukset kyllä hyvän tehokkaita, joten tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan numero 16, joka on DEVE-valiokunnan valtuuskunnan matka Hondurakseen. Lola Sanchez, tämä valtuuskunnan puheenjohtaja, saa puheenvuoron ja hän kertoo, raportoi meille tästä matkasta ja sitten muut tämän valtuuskunnan jäsenet voivat myös puhua. Lola, ole hyvä. <clears throat> Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kerran lyhyesti matkastamme Hondurasiin. Siellä Elint ja Haurus oli mukana ja edustaja Frontsulika ja minä itse. Honduras on kaikkein köyhin latinalaisen Amerikan maa, ja vaikka siellä on kahdeksan miljoonaa ihmistä, sitä pidetään tällaisena alemman keskitulotason maana. Siellä on useita esteitä talouden, kestävälle talouskehitykselle ja yhteiskunnan kehitykselle mukaan lukien riippuvuus vientituotteista. Tässä on hyvin rajallinen määrä maataloustuotteita ja kasvava tekstiiliteollisuus, jossa, jossa työolosuhteet ovat hyvin huolestuttavat. Väkivalta, järjestäytynyt rikollisuus, rankaisemattomuus ovat myös vakavia ongelmia. Hondurasin murhatilastot ovat suurempia maailmassa. Ihmisoikeustilanne on myös heikentynyt viime vuosina ja siellä on aivan saavutettu kriittinen tilanne sen myötä, kun ympäristöaktivisti Berta Cáceres ja Nelson Garcia murhattiin 2016 maaliskuussa. Honduras on myös maa, joka saa toiseksi eniten Euroopan unionin kehitysyhteistyötukea Bolivian jälkeen tuolla alueella. Matkan tarkoituksena oli arvioida kentällä ohjelmien tehokkuutta koskien erityisesti demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, instituutioiden vahvistamista, ilmastonmuutoksen vastaamista ja sitten toimivatko nämä eu tuet hyvät vai pitäisikö niitä parantaa tai tarvittaisiinko uutta lähestymistapaa. Meillä oli hyvin tiivis kahden päivän ohjelma ja kahden päivän aikana tapasimme varapuhemiehen ja muita kongressin jäseniä myös oppositiosta. Meillä oli myös tapaamissa Hondurasin hallituksen ja kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen edustajia, Hondurasin kansallisyhteiskunnan edustajia, mukaan lukien naisia, asukkaiden edustajia, työntekijöiden työnantajien edustajia, kansainvälisiä lahjoittajia ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lähettiläitä. Tapasin, kävimme myös FLEGT-hankkeeseen tutustumassa – tulokset matkalta koskevat sitä, että on tarpeen täytäntöön panna merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, että voidaan käsitellä näitä vakavia Hondurasin ongelmia, köyhyys, epätasa-arvo, korruptio, rikollisuus ja väkivalta ja yleinen rankaisemattomuus, rankaisemattomuus ihmisoikeuksien polkeminen ja hyvin korkean mustan talouden, harmaan talouden kattavuus joskus jopa 70 prosenttia. Tilanne on maassa parantunut viime vuosina. Yhteis- Euroopan unionin kehitysyhteistyöllä on hyvin suuri merkitys, erityisesti valtuus edustuston jäsenten kautta. Vaikka siellä on uudistukset tehty, on, on edelleen sellainen vaikutelma siitä, että korruptio ja rankaisemattomuus ovat edelleen vallalla, joka estää kestävän kehityksen ja nopean yhteiskunnallisen kohesion erityisesti haavoittuvimpien ihmisryhmien kohdalla naiset, maahanmuuttajat, LGBTI-ihmiset, eh, alkuperäiset asukkaat ja syytetyt. Tähän on johtunut monet syyt, kuten järjestetyn rikollisuuden huumekaupan lisääntyminen, rikollisjärjestöjen lasten rekrytointi ja rankaisemattomat korruptio ja suuri epäarvoisuus. Haluaisin antaa vielä tietoja, jotka kertovat tästä todellisuudesta. Naisten murhien määrä on aivan sietämättömällä tasolla. 40 naista kuukaudessa keskimäärin murhataan. Joka 18 tunti siis nainen jossakin tapetaan. 25 prosenttia on näitä haluamme tahtomattomia raskauksia ennen, ennen 18 ikävuotta suurin osa niistä raiskauksista johtuvia. 12 prosenttia alle, alaikäistä naisista siis on äh, kärsinyt äh, raiskauksesta johtuvan raskauden 12 prosenttia. Hondurasin yliopiston väkivaltatutkimuksen tutkimuskeskuksen mukaan tänä vuonna on murhattu muun muassa 42 opiskelijaa, 5 tuomioistuimen työntekijää, 97 autokuljettajaa, 10 turvallisuushenkilöitä ja sekä yksityisellä että julkisella puolella. Tämän seurantakeskuksen mukaan 10 vuodessa on väkivaltaisesti kuollut noin 47 000 ihmistä. Nämä tiedot, tiedot ymmärretään paremmin, koska otetaan huomioon rankaisematta, mutta YK mukaan 70 prosenttia, yli 70 prosenttia tapauksista jää rankaisematta. turvattomuutta edistää poliisi ja armeijan voimat, siellä käytetään väkivaltaa äh, ilman perusteita ja joskus myös yhteistyössä rikollisuuden kanssa – sekä laitonta listaa, voimme käyttää esiintyy lainsäädännössä sallitaan viiden tuliaseen hallussapito henkeä kohti. Ympäristö- ja ihmisoikeussuojelijoiden sekä HLBTI-yhteisön kuulevien henkilöiden tilanne on hyvin huolestuttava vertakasarisin jälkeen. Tästä tiedettiin enemmän, mutta tällaista tapahtuu joka päivä. Yllätyin siitä, kuinka paljon siellä käytetään niin väkivaltaisia kuvia tiedotusvälineissä jos maan tulevaisuus on lapsuudessa ja koulutuksessa, niin on aivan käsittämätöntä, ei kaikissa radiokanavilla ja televisiossa näytetään murhattujen ruumiita, riippumatta siitä, millaista jälkeen on tullut tehtyä. Erityisesti alaikäiset tottuvat näkemään hyvin väkivaltaisia kuvia, kuvia jotka pikemminkin kuuluisivat kauhuelokuviin kuin uutisiin koulutusta, on 30 prosenttia, 12 prosenttia on edelleen lukutaidotonta väestöstä. Joskus näkemyksemme eri tahojen välillä olivat niin erilaisia, koskee mitä tahansa poliittista, taloudellista tai sosiaalista tilannetta, että siitä tuli jonkin verran sekaannusta. Ja tilanne oli sitäkin vaikeampi, kun olimme siellä juuri ennen vaaleja. Ja, ja ilmapiiri oli aika jännittynyt abortin laillistaminen tai pikemminkin äh, rikollistaminen, sen rankaiseminen niin kuin hallinto sitä haluaisi, ja myös äh, muita ongelmia oli, olisi tärkeää saada aikaan parempaa poliittista vuoropuhelua niin, että maa pääsisi eteenpäin. Olimme hyvin huolestuneita siitä, että Honduras ei ole vielä äh, täytäntä pannut Euroopan unionin vaalikomitean viimeisiä suosituksia, ja täällä on useita järjestöjä, jotka ilmaisivat meille huolensa sen suhteen, että presidentti valittaisiin uudelleen viime kuukausina on tietysti uudistuksia aloitettu. EU ja muiden lahjoittajien olisi sisällytettävä paine hallituksella, hallituksen kohdan poliittisen vuoropuhelun kautta niin, että saataisiin aikaan todellisia osallistavia muutoksia ja voitaisiin välttää tällainen auktoritäärinen siirtymä yhteiskuntapuolella tilanne vähän parantunut, erityisesti uuden talous- ja, komitea, talous- ja sosiaalikomitean ansiosta, joka on luotu eurososiaaliohjelman ansiosta, jota EU on rahoittanut, jolla helpotetaan työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, vaikka paljon on vielä tehtävää. Totesimme, että paljon laillisia oikeudellisia uudistuksia on tehty hiljattain, mutta ne eivät ole tehokkaita, koska täytäntöönpano ontuu erityisesti budjettipuolella inhimillisiä resursseja ja infrastruktuureja ei myöskään ole riittävästi. Havaittiin, että jossakin tapauksessa kysymyksessä on poliittisen tahdon puute viranomaisten puolella. Kyllä se paperille pannaan, mutta ei oikein haluta sitten ryhtyä toimiin kuitenkaan. Paljon on vielä tehtävänä, mutta olemme sitä mieltä, että budjettituki ja, ja poliittisen vuoropuhelun edistäminen sekä teknisen avun antaminen ovat saaneet aikaan sen, että EU-tuki on hyvin tyydyttävää erityisesti elintarviketurvallisuuden, työllisyysuudistusten ja ihmisoikeuskysymysten parissa. Siellä on saavutettu merkittäviä saavutuksia, kuten esimerkiksi laki, joka koskee ihmisoikeuspuolustajien, toimittajien ja tuomioistuimen henkilökunnan puolustamista, joka on Euroopan unionin kanssa yhteistyössä tehty. Havaitsimme, että kuitenkin, että poliittista tahtoa kuitenkin vahvasti puuttuu niin, että nämä ohjelmat saisivat asianmukaisen budjetin ja inhimillisiä resursseja ja materiaaleja käyttöönsä. Toinen myönteinen asia koskee hallituksen myönteistä suhtautumista esimerkiksi koskien YK ihmisoikeuskomissaarin vaatimuksia avoimuuden lisäämistä ja korruption puuttumista Transparency Internationalin kanssa – UNHCRn kanssa on myös sovittu väkivallan takia siirtyneistä henkilöistä 170 000 henkilöä on joutunut siirtymään väkivallan takia. Heidät on todella häädetty kodista. Sitten kumppanuussopimuksesta pilari on jo voimassa ja on hyvin tärkeää muistuttaa, kuinka tärkeää on tehokkaasti taata nämä vastuulliset kestävät investoinnit Euroopan unionin taholta 169 yleissopimuksen vete, vete, vete on yhtä, ei kun ilon sopimuksen mukaan. Flegt on hyvä esimerkki ja siellä siihen todella kävimme tutustumassa. Tarvitaan hyvää hallinnointia tälle ja muillekin aloille ja ihmisoikeuksien alalla erityisesti olisi siis saatava parannuksia aikaan alkuperäisväestön osalta. Lopuksi valtuuskunta tai siis EUn edustuston Hondurasissa on jatkettava työtä, jotta parempaa hallintoa, oikeusvaltiota, kestävä kehitystä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja niin edelleen. Haluaisin vielä lopuksi kiittää sekä Neven sihteeristä Pascal ja Juan Carlos ja, ja muita jäseniä ja edustuston, edustuston henkilökuntaa tuolla paikan päällä. Kiitoksia. Thank you, Lola. Elenitio Karro. Kiitos, Lola. Ja muutamaksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Πρώτα πρέπει να συγχαρώ την... Kiitos. Ensinnäkin minun täytyy onnitella Lollaa, ei ainoastaan tästä erinomaisesta, erityisestä raportista, vaan myös äh, siitä tavasta, millä hän johti tätä missiota. Honduras on vaikea maa siellä on, siinä on vaikea päästä monin tavoin moniin paikkoihin, mutta siellä on hyvin paljon älykkäitä ihmisiä. Ja siellä on ihmisiä, joilla on todella korkea ääo. No, minun huomioni eivät nyt oikeastaan lisää mitään Lolan raporttiin, eikä minulla oikeastaan ole mitään lisättävääkään, vaan tällaisia yleisiä huomioita, jotka saattavat olla mielenkiintoisia ja ehkäpä hyödyllisiä. Ähm, korruptio ja rankaisemattomuus ovat äh, ehkäpä suurimpia ongelmia. Ja Euroopan unioni antaa paljon apua Hondurakseen ja sen vuoksi näitä asioita on valvottava. Toiseksi suurin avun saaja Bolivian jälkeen Latinalaisessa Amerikassa, sen vuoksi meidän on todellakin valvottava. Enkä tiedä todellakaan, käytetäänkö tätä ja hallinnoidaanko tätä apua parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi apu alkuperäiskansoille on jotain, minkä ei todellakaan saa mennä korruptoituneen äh, hallinnollisen viranomaisen kautta. Toinen asia liittyy metsäteollisuuteen, jossa koko yhteiskunta on mukana. Ja sen lisäksi ajatellen äh, puuteollisuuden äh, sivutuotteiden kaupallistamista. Ja tämä nämä vaikuttaa erittäin paljon koko äh, yhdyskunta, joka asuu siinä lähellä. Ja tämä no, itse asiassa oli positiivinen asia, mutta näin ei ole joka paikassa. Tekstiilisektori on Hondurakselle myös tärkeä sektori. Se, mitä minä kuulin ja joka todellakin järkytti minua, vaikkakin olen aika kova luu, niin äh, se, että Ihmiset joutuvat esimerkiksi yhden päivän aikana tekemään 60 000 kertaa saman liikkeen. Eli jos aloittaa 18-vuotiaana työnteon, niin kolmekymppisenä on täysin kulunut puhke eikä kykene enää tekemään töitä. Toinen asia on myös se, että hyvin paljon pieniä lapsia vastoin kansainvälistä lainsäädäntöä työskentelee tekstiiliteollisuudessa – ja tämä luo hyvin paljon negatiivisia seuraamuksia kasvulle ja kehitykselle. Kun puhuin teollisuuden edustajien kanssa liittyen tekstiilisektorin työntekijöiden ammattitauteihin. He tiesivät tästä. He tiesivät, että siellä on ihmisillä paljon kaiken näköisiä tulehduksia ja muuta. Ja onneksi tästä voidaan puhua. Kun me puhuimme työntekijöiden edustajien kanssa, he eivät kyenneet selittämään asioita lääketieteellisesti, mutta he sanoivat, että heillä on paljon erilaisia keuhkosairauksia ja hengitystie sairauksia sen vuoksi, että he joutuvat hengittämään niin paljon erilaisia kuituja. Jos ihmiset uskaltaisivat puhua näistä, niin se olisi parempi. Että näin te voitte ehkä ymmärtää, miten paha tilanne on. Meidän täytyy investoida enemmän myös koulutukseen, koska älykkäät ihmiset eivät, ei heistä voi tulla kenenkään äh, välineitä. Me kävimme äh, teemme vierailuita. Ongelma on se, että maassa ei ole mitään yleistä terveydenhuoltojärjestelmää. Jollain alueella on yksi lääkäri, joka voi antaa jotain palveluita, mutta sitten on muita alueita, joita ei ole katettu lainkaan. On lääkäreitä, joilla on, jotka saavat stipendin ja voivat opiskella, mutta sitten heidän täytyy sitoutua jäämään tietylle alueelle viideksi eh, vuodeksi. Ja esimerkiksi Iso-Britannia käytti ihan samaa ja minä olen tätä, tästä myös eh, hyötynyt eh, aikoinani. Hey, thank you. Uh... Kiitos. Charles, haluatko puheenvuoron? Ei. Vai? Joo. No, no, je... Lyhykäisesti. J'ai le plaisir de m'informer de... No, minulla oli ilo ottaa selvää tästä vierailusta. Mm Lola ja edeltävä puhuja selkeästi kertoisivat, kertovat, mistä oli kysymys. Olen oikein iloinen siitä, että tämä vierailu onnistui ja kiitän näistä tiedoista, joita annatte valiokunnalle. Kiitoksia. Okay, now we have uh, three speak. Selvä. Sitten kolme puhujaa, kaksi minuuttia per puhuja. EAS, DEFCO ja sitten Hondurasin suurlähettilä. EAS ensin. Two minutes. Kaksi minuuttia. Many thanks, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä en Äh, aio puhua pitkään. Olemme hyvin kiitollisia valiokunnan äh, kertomuksesta. Olemme myös hyvin iloisia, että saatoimme äh, edesauttaa matkan valmisteluja ja haluamme korostaa tätä erittäin myönteistä yhteistyötä, jota meillä oli ennen matkaa. Vielä eräs viesti, joka myöskin tästä raportista löytyy, eli köyhyyden torjunta ja ihmisoikeuksien kunnioitus liittyvät toisiinsa ja ovat EUn kehitysyhteistyön peruskiviä Honduruksessa. Se on siis toimintamme selkäranka Honduraksella, mutta myös muualla. Ja kun puhuitte e, ihmisoikeuksien kunnioituksesta, e, niin seuraamme hyvin tarkkaan tätä oikeudenkäyntiä. Sisäiset siirtolaiset, arvokas työ, hoito, nämä ovat asioita, joita seuraamme myös kansalaisyhteiskunnan kautta ja toivon, että ne mepit, jotka osallistuvat matkalle, saattoivat nähdä, mm, mitä siellä teemme. Sitten tämä FLECT-VP-sopimus, joka mainittiin ja joka pian aiotaan Honduraksen kanssa solmia. Tämä on mahdollisuus korostaa, että tämä ei ole kauppasopimus, vaan väline, jolla voidaan edistää hyvää hallintotapaa. Se mahdollistaa ensimmäisen kerran, että Honduraksessa voidaan korkealle asialistalle aittaa tärkeitä kysymyksiä, kuten mm, tämä laki, joka on ILO 169 mukainen. Teemme hyvin läheistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja otamme kansalaisyhteiskunnan mukaan. Toivottavasti tämä VPA mm, vie tätä erittäin tärkeää asiaa eteenpäin. Kiitoksia. Ja sitten komissio, DGDF Sir, uh, on... Kiitos äh, puheenjohtaja. Meidän puolestamme me haluamme toivottaa tervetulleeksi myös tämän raportin. Siinä mainitaan myös, että kaiken kaikkiaan tilanne maassa on parantunut ja yhteis, äh, kehitysyhteistyö äh, on ollut tärkeä tekijä siinä ja olemme siitä mielissämme. Haasteita on luonnollisesti vielä, ja olemme täysin samaa mieltä, että nyt ei ole aika lepäillä laakereilla, vaan meidän täytyy jatkaa ponnisteluitamme kaikilla sektoreilla, jossa olemme mukana. Enkä nyt puhu tässä vain näistä mainituista sektoreista, vaan myös horisontaalista, kuten ihmisoikeudet, korruptiovastainen taistelu ja niin edelleen. Meillä on tässä hyvin tämmöinen vankka putki oikeastaan voisi sanoa vuodesta 2013 lähtien. Mutta me tarkastelemme siis kaikkia asioita, horisontaalisia ja sitten näitä muita varsinaisia sektoraalisia asioita. Ja mm, vaikuttaa siltä, että tai siis meillä on nyt uusi ohjelma, jossa taistellaan suoraan korruptiota vastaan. Sitten vielä lopuksi muutama sananen. Olemme samaa mieltä myös äh, siitä, että on erittäin tärkeää käydä politiikan vuoropuhelua ja uudistaa julkista sektoria. Ja kuten sanottiin, budjettitukiväline on myös hyvin tärkeä, koska poliittinen vuoropuhelu on tärkeää. Me tuemme valtion uudistusprojekteja monesta näkemyksestä ja samalla myös esimerkiksi työllisyyden tukemista. Olen pahoillani, että tässä nyt näin tiukka. Sitten aikataulu on nyt Hondurasin suurlähettiläs kaksi minuuttia. Voitte sitten jälkeenpäin esimerkiksi kirjallisesti antaa meille enemmän informaatiota. Senores. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aivan ensiksi kiittää teitä siitä kiinnostuksesta, että tämä valiokunta ja valtuuskunta on osoittanut, jota johti edustaja Sanchez Hondurasissa. Haluaisimme kiittää tästä kertomuksesta. Siinä on poliittisia arviointia, joita toki kunnioitamme, mutta emme voi olla niistä yhtä mieltä. Pidämme tätä kuitenkin hyvin positiivisena ja rakentavana esityksenä. Se heijastelee, kuinka hyvät suhteet Euroopan unionilla ja Hondurasilla on. Honduras on avoin maa, jos sinne halutaan tulla, niin kuin Sanchezkin täällä totesi. Tässä kertomuksessa, tästä kertomuksesta on toimitettu kopio viranomaisille ja, ja kansainvälisen yhteistyön sitten on alo- aloittanutkin jo tutkimusten teki, tekemisen, niin että voitaisiin vastata, vastata näihin tärkeisiin huomioihin, jotka kertomuksessa mainitaan. Voitte olla varmoja tässä valiokunnassa, että Hondurasin tasavalta tulee vastuullisesti ja konsensushengessä jakamaan tuloksensa. Mutta pakko on sanoa jotakin myös tästä rakentavasta positiivisuudesta hondurasilainen maailman kansalaisena. Tässä kerrotaan Hondurasin tilanteesta viime vuosina ja siinä tunnustetaan ponnistelut, joiden kautta on voitu vähentää murhien määrää, niin kuin täällä on sanottu. Se on edellyttänyt myös Euroopan unionin kehitysyhteistyötä meidän on myös tunnustettava, kuinka paljon on tapahtunut parannusta sosiaalipuolella talous- ja sosiaalikomitean ansiosta, joka perustettiin Euroopan unionin tuella, niin kuin täällä todettiin. Olemme tyytyväisiä siitä, että annetaan tunnustusta vapaaehtoiselle kumppanuussopimukselle Euroopan unionin ja Hondurasin välillä. Ja se on ratifioitu pyörän keskustelussa ja haettu konsensusta allekirjoitusta varten. Sitten vielä kaksi positiivista asiaa kertomuksesta. Olemme yhtä mieltä siitä, että tämä sopimus on hyvä yhdistelmän työmarkkinoiden puolta puolesta vuoropuhelua ja metsätalouskauppaa. Ja vielä toinenkin positiivinen asia. DV-valiokunta on, on ottanut tämän sopimuksen osoituksena yhteistyökyvystä ja todennut, että Hondurasissa vuoropuhelu on mahdollista ja hyödyllistä kaikille. Minulla on nämä 30 sekuntia aikaa. Tiedän kyllä, että yhteistyö EUn ja Hondurasin kanssa on koko ajan tyydyttävämpää. Niin kuin tässä kertomuksessakin todetaan, olemme tästä iloisia, mutta en nyt haluaisi jättää tätä tähän. Haasteitakin paljon. Ne tarvitsevat Euroopan unionin suoraa tukea sitä toivomme, odottamme sitä vaalipuolella ja myös muissa näkökohdissa, jotka täällä on mainittu. Haluaisin nyt viitata joihinkin näistä haasteista, mutta näyttäpä siltä, että aika ei siihen riitä, joten jaan ne kirjallisesti valiokunnan kanssa. Kiitos Lola, kiitoksia vierailusta, kiitoksia Euroopan parlamentin jäsenelle tästä vierailusta. Olen nyt muutamista asioista. Toki meillä on erimielisyyksiä toisissa asioissa, mutta voimme tehdä yhteistyötä ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Kiitoksia. Hey, thank you, ambassador. Kiitos suurlähettiläs erittäin tehokkaasta puheenvuorosta. Lala, haluatko vielä ihan nopeasti? Ei, hyvä. No niin, kiitos. Eli tämä esityslistan kohta on viety päätökseen ja Linda saa nyt sitten jatkaa. No, minä jään tänne istumaan ennen kuin lähden muuttelemaan. Meillä on vain 10 minuuttia aikaa jäljellä ennen kuin me lähdemme kello viisi äänestämään Saharovin palkinnosta. Meillä on kaksi kysymystä vielä, kysy- mutta Julie Sargentini ei ole paikalla. Katsoin hänen kysymystään. Meillä on aikaa vielä seuraavassa kokouksessa käsitellä sieltä, niin ehdotan, että Judithin kysymys käsitellään seuraavassa kokouksessa. Meillä on vielä aikaa ja hän ei ole nyt paikalla. Me otamme sen seuraavassa kokouksessa. Maria, sinulla oli kysymys, joka liittyy OECD-DAC-komitean. Mehän puhuimme ennen kesätaukoa, miten EU on hoitanut neuvotteluvaltuutensa. Hyvät ihmiset, ja DACin kokoomus on 30.31. lokakuuta korkean tason tapaaminen, joten komission toivon mukaan voi kertoa meille, mikä komission kanta on tähän kokoukseen. En tiedä, kuka täällä on komissiosta. Ah, Nikoletta Mello, ole hyvä. Thank you. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte komission esittelemään 51 eh, eh, korkean tason kokouksen eh, esityslistaa, joka pidetään Pariisissa 30.31. lokakuuta. Siellä on kaksi päätavoitetta. Yksi tavoite on hyväksyä uusi mandaatti tälle kehitysapukomitealle, joka vastaa muutoksia kansainvälisessä puitteistossa, erityisesti 2030 agenda ja Addis Abeban toimintasuunnitelma. Ja jo toiseksi pitäisi saada päätökseen prosessi, joka alkoi vuonna 2012, jolla halutaan modernisoida virallinen kehitysapu niin, että se olisi sopivampaa nykyisessä äh, sen kehitysavun puitteistossa. Eli siellä pitää tehdä neljä päätöstä. Ensimmäinen on äh, DAKin uuden mandaatin ja strategisen vision hyväksyminen. Tämä on enemmänkin kehittymistä kuin mikään äh, kehitysapukomitean vallankumous. Sen pääprioriteetti tulee olemaan standardien määrittely, oppimisen edistäminen ja tiedon välittäminen kehitysavusta ja sitten on kuusi erilaista aihetta, rahoituksen mobilisointi, oppiminen, innovointi, vaikuttaminen, arviointi ja tehokkuus sisäisesti. Toinen päätös, joka tehdään, liittyy yksityisen sektoreiden välineiden sopivuudesta viralliseen kehitysapuun. Tämä on prosessi, joka on alkanut vuodesta 2012 ja vielä eh, erityisen tärkeä hetki vuonna 2014, jolloin eh, päästiin yhteisymmärrykseen eh, mittausmenetelmistä, kun annetaan lainoja valtioille. Nyt yritetään löytää samanlainen lähestymistapa, kun annetaan lainoja ja takuita yksityiselle sektorille. E, ehdotus on olemassa ja tämän ehdotuksen pääajatus on, että siirrytään kassavirta lähestymistavasta vastavuoroisuus lähestymistapaan. Ja kolmas asia on, että hyväksytään periaate se, tiukka rahoituksesta. Addis Abebassa huomasimme, että jotta voimme varmistaa, että yksityinen sektori osallistuu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, tarvitaan välineitä, joiden avulla voidaan eh, saada aikaan yksityisen sektorin investointeja infrastruktuureihin, joten eh, lainojen ja rahoituksen sekoittaminen on asia, jota pidetään hyvin relevanttina tässä yhteydessä ja se on relevantti myös eurooppalaisessa kehityksen konsensuksessa. Eli eh, DAC on ollut tällaisessa hyvin osallisessa prosessissa mukana ja on määritelty periaatteita, miten tämä rahoitus, sekarahoitus saataisiin aikaiseksi. Ehm, tärkeää on myös olla linjassa kehitysavun tehokkuuden periaatteiden kanssa, eh, täydentävyys on merkittävää. Merkittävää on myös puuttua markkinoiden puutteisiin, muut, vääristämättä markkinoita kuitenkaan. Ne on erilaisia periaatteita, jotka esitetään, joiden sitten hyväksytään. Ja neljäs asia on, että tehdään selvennys tilastollisiin raportin, joka liittyy kehitysapuun, eli eh, tämä koodisto on ollut samaa vuodesta 1978. Nyt on sitten ryhty katsomaan, miten DAC-jäsenvaltiot raportoivat, jotta voidaan varmistaa eh, johdonmukaisuutta ja verrattavuutta eh, tämän koodiston tulkinnassa. Tämän työryhmän työn tulokset esitellään myöskin tässä korkean tason kokouksessa. Keskusteluja käydään vielä DAKissa, mutta myöskin komissiossa. Komissio tällä hetkellä on saattamassa päätökseen kantaansa kaikkien pääosastojen kanssa sisäisesti ja meillä on myös keskustelua jäsenvaltioiden teknisen tason kanssa. Nämä ovat nämä pääkysymykset. Kiitoksia. Questions? Onko sillä Maria vielä jatkokysymyksiä? No yksi vain. Oletteko te kuulleet myös kansalaisyhteiskuntaa? Consultation. Kansalaisyhteiskunnan kuulemista olemme tehneet tämän koko prosessin aikana moneen kertaan, myös DAKin sisällä – Esimerkiksi rahoitustyöryhmä on sellainen työryhmä, jossa kansalaisyhteiskunta on mukana. Joten me olemme kuulleet kansalaisyhteiskuntaa jokaisessa prosessin osiossa erikseen. Eli kyllä, kyllä, on osa tätä prosessia. Kiitos. Olisi ihan hyödyksi nähdä näiden tapaamisten äh, esityslistoja niin, että me tietäisimme, mitä näissä kokouksissa käsitellään. Se voisi olla tulevaisuudessa ihan hyödyksi. En tiedä, miten julkisia nämä asiat ovat. Vain niin, että parlamentti voisi tietää, mitä siellä tapahtuu. Se voisi olla hyödyksi. Eli luettelo, koska näitä kokouksia järjestetään tulevaisuudessa. Niin, tämän voimme kyllä toteuttaa pitkällä aikavälillä, mutta myös tätä kokousta varten voimme eh, jakaa teille tämän esityslista, joka vielä eh, on laadinnassa ja sitten myös joitakin asiakirjoja, joita voimme jakaa Ne eivät ole julkisia, mutta voimme teidän kanssanne jakaa. Hienoa, kiitos. Kiitos. No niin. Meillä oli toinen kysymys Judith Sargentinilta mutta hän ei ole paikalla. Emmekä halua oikeastaan käy, ottaa tätä asiaa, kun hän oli täällä. Plus, että kello on viisi ja meidän täytyy mennä äänestämään Saharovin palkinnosta. Olen pahoillani, että te tulitte tänne ja olette istuneet täällä ja odottaneet, mutta me emme voi nyt ottaa parlamentin menettelysääntöjen mukaisesti tätä kysymystä, koska hän ei ole paikalla. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota me otamme sen esiin seuraavassa kokouksessa, koska äh, silloin on vielä aikaa ehkäpä minä pistän minunkin nimeni siihen kysymykseen, niin silloin voimme varmasti ottaa käsiteltäväksi. Todellakin paljon anteeksi, että olette tulleet turhaan ja odottaneet täällä. 18 muut esille tulevat asiat. Ei ainakaan minulle ole ilmoitettu. Kohta 19 seuraava kokous 20. marraskuuta kello 15. Ja 21. marraskuuta meillä on erityiskuuleminen kansallisten parlamenttien kanssa. Ja nyt siirrymme 2 q Saharov-palkinnon saajan äänestykseen. Kiitos. Interpreters bang on five o'clock. I two minutes early even.